Good morning, ladies and... minuuttia myöhässä. Tyypillinen saksalainen voisi sitä ajatella, mutta silti sanon, että meidän täytyy nyt aloittaa. <coughs> Aloitetaan hyvin tärkeästä mietinnöstä tai työasiakirjasta itse asiassa, joka koskee tavoite kolmosta. Esittelijänä Maritede Sanchez Smith. Tavoite kolme, haaste alueelliselle yhteistyölle. Tuleva rajat ylittävä kansainvälinen ja alueiden välinen yhteistyö. Annan puheenvuoron esittelijälle, Rova Sanchez Smith. Merci, monsieur le président. que je... Kiitos puheenjohtaja. Voisinko saada ensimmäisen kaavakuvan tänne nyt näkyville? Slide one, please. <coughs> Aloitan jo tällä välin. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, alueellinen yhteistyö on aihe, joka on lähellä sydäntäni, koska synnyin rajaseudulla Espanjan ja Perpignanin välillä 17 vuotta olin paikallisessa hallinnossa mukana. Rajatyöttävä yhteistyö on siksi joka päivästä elämää minulle. Vuonna 2010 alkuvuodesta osallistuin rajat yhteistyötä käsittelevään kokoukseen pääministeri François Fionin pyydöstä. Tuo rajaseutu erityisestikin osoittaa, miten suurista eroista ja vaikeuksista on kyse, kun maata tai aluetta halutaan uudenaikaistaa ja päästä lähemmäksi eurooppalaisia markkinoita ja maailmanmarkkinoita. Onko täällä joku tekninen ongelma mahdollisesti? Très bien. Voilà, merci. Nyt toimii. Saisinko kaavakuvan numero kaksi? Haluaisin näyttää kartalta alueen, jolta tulen. Ja kertoisin myöskin niistä eroista, joita valitsee näiden kahden maan välillä ja myöskin niiden välisestä vilkkaasta liikenteestä ja vuorovaihdosta. Me olemme ottaneet käyttöön kaikenlaisia, kaiken tyyppisiä toimia rajatyöttöön yhteistyön parantamiseksi ja alueen tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi. Alue yksin ei kuitenkaan pysty vastaamaan alueellisen yhteistyön haasteisiin. Siksi me tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa, aktiivista sellaista. Ehkä hieman historiaakin. Eurooppa koostuu 27 jäsenvalista ja yli 260 alueesta. Euroopalla ei sinänsä ole enää rajoja. Rajat ovat kadonneet, varsinkin Schengenin myötä. Kuitenkin joitakin rajoja on käytännössä vielä olemassa kansalaisten elämässä. Sodan, jäl- sodan jälkeen epävirallista yhteistyötä otettiin jo käyttöön. Yhteistyötä, joka vastasi alueiden ja kansalaisten tarpeisiin. Euroopan neuvosto on tehnyt hyvin paljon yksinkertaistamista ja selvittämistyötä. Tuossa suhteessa Interreg mahdollisti sen, että institutionalisoitiin ja regularisoitiin tätä yhteistyötä, annettiin rahoitusta hiljattain Belgian puheenjohtajakaudella ryhtyin varmistamaan, pystyttiin työhön, jossa pyritään Interregin tyyppisten välineiden ja muiden välineiden avulla parantamaan alueiden välistä yhteistyötä ja vähentämään eroja. Eurooppalainen alueen yhteistyö on asetettu merkittäväksi tavoitteeksi ja kohesiosta on tullut yksi unionin prioriteetteja. Se on mainittu Lissabonin sopimuksessakin taloudellisen ja sosiaalisen kohesion ohella. Alueiden kohesio on mainittu. Nyt tämä asia on pikkuhiljaa kypsymässä, kehittymässä. Tavoite kolme on siksi tärkeä asia, ja se on tärkeää ottaa myöskin budjettineuvotteluissa huomioon. Vetoisin teihin ja teidän, kolleg- teidän kokemuksiinne kollegaata jotta saisimme näkemysten vaihtoa ja kunnianhimoisia tavoitteita aikaan Euroopan parlamentin kannanottoa laadittaessa. Työasiakirjassani mielelläni kuulisin teidän näkemyksiänne ja kokoaisin niitä yhteen, niin että parlamentti voisi antaa selkeän, helposti luettavan lausunnon ja konkreettisia ehdotuksia, jotka liittyvät tavoite kolmoseen. Seuraava kaavakuva ja seuraava sivu. Ensimmäinen kysymys, joka täytyy meidän esittää, on seuraava. Mitä strategisia ambitioita, kunnianhimoisia tavoitteita meillä pitäisi olla alueellisen yhteistyön suhteen tulevaisuudessa. Budjetti ja budjetin täytäntöön pano on vaikea, eli on selkeitä tavoitteita. Alueellinen yhteistyö täytyy hoitaa siten, että voimme rakentaa Eurooppaa käytännön asioita ratkaisemalla ja alueellisia esteitä, rajoittavia esteitä poistamalla. Meillä on yhteisiä haasteita tässä suhteessa. Voimme tietystikin kritisoida tavoite kolme aloitetta, koska siitä puuttuu strategisia tavoitteita ja tuloksellisuus on kyseenalaista. Joskus ei ole kunnollisia tavoitteita tai mitattavissa olevia tavoitteita ja tuloksia. 2020 strategia luo mielenkiintoisen puitekehyksen, jonka sisällä voidaan myötä vaikuttaa näihin asioihin. EU 2020 toivottavasti pystyy myöskin toimimaan alueellisesti. Alueellisen yhteistyön rooli Euroopassa on sellaista, että kaikilla elämän osa-alueilla tehdään yhteistyötä, olipa digitaalisesta yhteistyöstä, työllisyydestä, hoidosta ja niin poispäin. Kuitenkin EU 2020 täytyy hoitaa sellaisella tavalla, että samalla kun ryhdytään johonkin toimiin, ei heikennetä muita toimia tai estetä niitä esimerkiksi alueellista tai alueiden välistä yhteistyötä bottom-up-lähestymistapa on tarpeen ja siitä otetaan huomioon paikallistason toimijat ja myös finanssiset toimijat. Yhteistyö on hyvinkin monenkirjavaa. Ranska ja Belgia ovat pitkään ja tehneet yhteistyötä. Samanaikaisesti voidaan todeta, että uusilla rajoilla yhteistyö on paljon vähemmän kehittynyttä. Ja alueet ovat hyvin erilaisia keskenään. Esimerkiksi Italiassa tehtävä yhteistyö, rajayhteistyö on erilaista kuin Schlesiassa, Puolassa tehtävä yhteistyö. Nyt pitäisi antaa myöskin taloudellisia kannustimia paremmin kuin aikaisemmin ja myöskin paremmin määritellä yhteiset tavoitteet niin, että voidaan konkreettisesti tarkastella myöskin näitä yhteistyömuotoja EU 2020 tavoitteen valossa budjetti. 7 miljardia, 7,2 miljardia euroa vuosi 2007-2013 vaikuttaa merkittävältä summalta. Tämä on kuitenkin vain 25 prosenttia verrattuna kohesiopolitiikkaan omistetuista varoista. 50 miljardia tavoitteeseen kolme ei ole paljon, Kuitenkin voidaan todeta, että tavoite kolme kattaa kaikki Euroopan unionin alueet ja potentiaalisesti tämä auttaa lähentämään kansalaisia keskemään ja myöskin alueita ja maita toisiinsa. Ja tämä luo merkittävää lisäarvoa koko Euroopalle. Tavoite kolme mahdollistaa sen, että kansat toimivat paljon läheisemmässä yhteistyötä keskenään. Ja juurihan Rooman sopimuksessa vuodelta 1957 jo peräkultettiin tätä. Sitten voidaan sitten seuraava kysymys. Mikä on sitten rahoituksellinen ja strateginen suhde tavoite kolmosen muiden tavoitteiden välillä? Tiedän, että keskustelut budjetista ovat meneillään, eikä vielä ole määritelty tarkkoja summia. Kuitenkin on tarpeellista nyt pohtia jo, mikä voisi olla tavoite kolmosen budjetti. Ja että budjetti riittäisi ja eikä syntyisi epäreiluja muutoksia tässä budjetin välitarkastuksen yhteydessä. Meidän täytyy pyrkiä tarkastelemaan, millä toimilla parhaiten saadaan lisäarvoa eurooppalaisille määrärahoille. Miten voidaan Euroopan tasolla käyttää määrärahoja siten, että Euroopan tasolla syntyy enemmän lisäarvoa kuin että mikäli nämä rahat käytettäisiin kansallisella tasolla. Puhtaasti eurooppalainen politiikka täytyy hoitaa niin, että sillä on lisäarvoa mahdollisimman huokealla tavalla meidän täytyy pyrkiä saman aikaan tuloksia, eikä päinvastoin, eli käytetään paljon rahaa ja tulokset ovat heppoisia. Parempaa synergiaa täytyy, täytyy luoda ykkös- ja kakostavoitteiden välille ja toisaalta näiden ja tavoite kolmosen välille. Synergiaa saadaan aikaan siten, että luodaan operatiivisia ohjelmia, jotka ovat alueellisempia, räätyltävämpiä ja että ne paremmin vastaavat yhteisiin tavoitteisiin, niin kuin esimerkiksi Ranskassa on tehty. Me tarvitsemme myöskin aluekehitysrahaston puolelle tiettyjä sääntöjä. Silloin kun on kyse tästä yhteistyöstä, tarvitaan parempaa koordinaatiota alueellisen yhteistyön ja tavoitteiden välille ja myöskin Esimerkiksi naapuruspolitiikka voidaan yhdistää tähän. Nämä kulkea käsikädessä esimerkiksi liittymisteltävän avun kanssa. Tämä koostuu kolmesta osasta. Ensinnäkin rajat ylittävä yhteistyö, yli, kansallinen, kansainvälinen yhteistyö ja alueiden välinen yhteistyö. Urbaka, Enterak ja Espoon ovat tässä mukana. Seuraava kaavakuva, tai seuraava kysymys. Miltä tämä arkkitehtuuri tai rakenne voisi näyttää? Katsotaanpa tätä karttaa. Tässä on viisi rajat yhteistyöstä. Omalta osaltani haluaisin tarkastella erityyppisiä yhteistyön muotoja ja sitä, miten tuleva arkkitehtuuri voisi muotoutua. Tietysti voidaan ottaa huomioon kaikki ne kokemukset, joita on jo saatu. Ja lisäksi pitäisi käyttää hyvää hallintoa ja parempaa koordinaatiota hyväksi, jotta tämä strategia onnistuisi. kaikki täytyy saada omaksumaan nämä hyvät käytänteet ja strategiat. Tässä on kyse rajoittavasta yhteistyöstä. Parempi koordinaatio makroalueisella tasolla. eli tavoite kolmosen B-osa on nyt kehittymässä. Tässä halutaan kuitenkin säilyttää makroalueyhteistyön logiikka. Ministerineuvostossa pyritään yhteisiin hankkeisiin erittäin suurilla alueilla makroalueyhteistyöstä. Halutaan pitää kiinni monialaisesta yhteistyöstä. Lisäksi tarvitaan yhteisiä strategioita olemassa olevien toimien rinnalle. 150 kilometriä on asetettu rajoiksi. Esimerkiksi saarialueet ja äärialueet tulevat silloin kysymykseen. Nämäkin alueet täytyy ottaa huomioon saarialueet, vuoristoalueet ja harvan asutut alueet ja täytyy niitä varten räätälöllä asianmukaisia tukitoimia. Erasmus-ohjelma paikallistason valtuutettuja varten on mainittu Interregin yhteydessä. Tämä tyyppistä vuorovaikutusta yrittäisi enemmän Urbakta, on rajat ylittävä luonteeltaan. Siinä vaihdetaan hyviä käytänteitä paikallistason toimien osalta. Lisäksi pitäisi määritellä kunnianhimoiset tavoitteet tätäkin Erasmus-ohjelmaa varten. Tavoite kolme on pystynyt nauttimaan uudesta oikeudellisesta välineestä. Kyse on eurooppalaisesta yht- alueellisen yhteistyön ryhmittämästä. Tästä on joitakin alueita merkittynä tähän kartalle, jotka ovat minun maassani Ranskassa. Tämmöisiä alueellisia yhtymiä. Nämä mahdollistavat sen, että voidaan yhdessä toteuttaa hankkeita. Nämä ryhmät vastaavat rahoituksenkin osalta ja oikeudellisen aseman osalta ja monitasoisen hallinnon osalta asetettuihin haasteisiin paremmin kuin muun tyyppiset yhteistyön muodot. Minun mielestäni tällaisia yhteistyötoimia on jo otettu käyttöön. Ja mitä eurooppalaisen rahoituksen tulee, olipa sitten telakohtaista tai ei. Kaikki täytyy hoitaa tehokkaasti, esimerkiksi tämän tyyppisten alueellisten yhdistymien IGTC-yhtymien avulla. Tällaista, tällaista mallia voitaisiin käyttää muuallakin laimin hyväksi Interreg-ohjelman yhteydessä, taikka sitten komissio voisi edesauttaa tällaisten alueellisten, alueellisten yhteistyömuotojen kehittämisessä 2020-strategian yhteydessä. Täytäntöönpano on tietystikin erittäin tärkeä, ja kun on kyse alueellisesta yhteistyöstä, rahan käyttö on erittäin monimutkaista, ja tämä usein heikentää ohjelman täytäntöönpano. Kuinka voitaisiin yksinkertaistaa ja parantaa menettelyitä niin, että hankkeiden eh, eteenpäin viejät saisivat tästä kannustusta? Kuinka voitaisiin sitten vähentää tällaista ajattelutapaa I want my money back. Kukin, joka saa rahaa, haluaa käyttää itse rahansa haluamallaan tavalla alueilla. Ja tukikelpoisuuskriteerien monimutkaisuus, valvontatoimet ja tilintarkastukset ovat hankalia, varsinkin kun on kyse räätyttävistä toimista. Tietyt kustannukset pitäisi määritellä jo etukäteen tai tämmöisiä könttäsummia maksuja tai könttäsummia voitaisiin kuvitella otettavan käyttöön. Erittäin tärkeä dimensio on myöskin yhteistyön näkyvyys, Euroopan yhteistyön näkyvyys. tutkimus osoittaa, että miltei niin, 80 prosenttia kansalaisista ei ole koskaan kuullut puhuttavan edes alueellisesta Euroopan tason yhteistyöstä. Kuluttajien tai tavallisten ihmisten täytyy pystyä paremmin ymmärtämään, mistä on kyse. Heidän täytyy tietää tämän tyyppistä yhteistyömuodoista tässä jonkin, kun suunnitellaan ja pistetään täytäntöön eurooppalaista politiikkaa. Tämäkin puoli täytyy muistaa sekä institutionaalisella että paikallistasolla. Täytyy varmistaa, että eurooppalaisesta, Euroopasta tulee näkyvämpi tekijä kansalaisten elämässä. Nyt mielelläni kuulisin teidän ajatuksianne ja, ja, ja näkemyksiänne tämän tavoite kolmosen tulevaisuudesta. Kiitos. Voitaisiinko nyt palata vielä sivulle 11. Kiitos puheenjohtaja. Ja, herzlichen Dank, Frau Sanchez-Schmidt. Kiitoksia, Sanchez-Schmidt. Olette hyvin voimakas puolesta puhuja rajatyttävälle yhteistyölle ja myös pätevä. Ja kaikki varmaan tässä valiokunnassa kannatamme tätä tavoitetta. En nyt halua mennä yksityiskohtiin, mutta Tietysti jostakin tavoitteesta täytyy vielä keskustella. Rauva Kuni eh, pyysi puheenvuoron ensimmäisenä. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. <clears throat> Tout d'abord, je tiens effectivement... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan tietystikin eh, kiittää esittelijä hänen työnsä laadukkuudestaan ja esittelystään, kun hän puhui alue kolmosesta ja sen tulevaisuudesta, tavoite kolmosesta. Hän mainitsi myöskin paikallisvaltuutettujen Erasmus-ohjelman. Tämä on ollut hanke, joka minun mielestäni on ollut erittäin tärkeä, kun halutaan parantaa kohesiopolitiikkaa ja alueellista yhteistyötä. Tätä voidaan vaihtaa parhaita käytänteitä paikallisvaltuutettujen tasolla eri jäsenvaltioiden kesken. Minä olen itse tutustunut tähän Erasmus-ohjelman ehdottaisin, että kun meillä on pilottihanke, kaksi miljoonaa tämän hankkeen käynnistymistä varten, niin tämä ensimmäinen hanke olisi todellakin pilottihanke. Toivoisin, että komissiokin ottaisi huomioon, että me haluaisimme aikaan saada pilottihankkeen rajat yhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön. Ja lisäksi voitaisiin pohtia, miten voitaisiin paremmin, paremmin pistää täytäntöön tätä Erasmus-ohjelmaa Interreg-ohjelman kautta. Toinen seikka, jonka haluaisin niin ikään ottaa huomioon tässä, on kansalaisulottuvuus, tavalliset kansalaiset. Minun mielestäni tällaiset alueyhteistyö, liittymät ovat kovin juridisia ja monimutkaisia, hankalia kansalaisen kannalta. Nämä ovat sellaisia välineitä, joita kansalaiset eivät tunnista. Kansalaiset eivät niistä tiedä mitään. Uskon, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta nämä alueellisen yhteistyön rakenteet, jotka antavat arvoa ohjelmille tavoite kolmosen sisällä, olisivat sellaisia, että kansalaiset voivat ottaa ne omakseen ja kaikki kansalaiset tietävät ja näkevät, että Eurooppa toimii heidän alueellaan. Ja se toimii siellä näkyvällä tavalla luomalla työpaikkoja, luomalla yrityksiä, parantamalla alueellista yhteistyötä, ja että Eurooppa näkyisi kansalaisten jokapäiväisessä elämässä ja heidän, heidän tulevaisuuttaan muokkaavalla tavalla. Ja, dankeschön, Madame Okuni. Kiitoksia, Okuni. Ja sitten herra Kadek. Merci, monsieur le président. Moi, je profite de la présentation de... Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli tilaisuus vahvistaa, miten tärkeänä pidän makroalueellista yhteistyötä. Toivottavasti tämäkin puoletetaan tässä työasiakirjassa huomioon. Ja tässä herää kysymys tavoite kolmosen koordinaatiosta ja makroalueyhteistyöstä. Makroalueet ovat tärkeä osa unionin politiikkaa. Tavoite kolme on riittävä puitekehys tässä toivottavasti ja tällaiset alueellisen yhteistyön yhtymät EGTC-lyhenteellä voisivat tässä auttaa Esimerkiksi Itämeren alueella on makroalue, niin ikään Tonavan alueella. Toivottavasti tämä, tällaisesta uudesta yhteistyömuodosta voidaan pian nauttia muuallakin Euroopassa. Tämä on joustavaa yhteistyötä, eikä tästä tule sinänsä lisää kustannuksia unionille eikä tässä luoda myöskään uusia instituutioita, eihän kukaan sellaista halua. Eikä tässä oteta myöskään uutta lainsäädäntöä. Makroalueyhteistyö su- nivoutuu hyvin alue kolmas yhteistyöhön. Lisäksi täytyy tar- tarvittaisiin budjettikohta, eli vakaa budjetti. Budjetti, joka ei paljonkaan muutu niin, että tulevaisuutta voidaan suunnitella paremmin. Ja tämä suoraan kulkisi käsi kädessä. Makrollinen yhteistyö kulkisi suoraan käsi kädessä tämä tavoite kolmas työn kanssa. Tämä loisi eurooppalaista synergiaa ja antaisi merkittävällä tavalla näkyvää lisäarvoa eurooppalaisille toimille. Tämä on erittäin tehokas yhteistyön muoto, kumppanuusalueiden, paikallistason ja jäsenvaltioiden välillä tietystikin edellyttää Euroopan tason koordinaatiota eurooppalaisen alueyhteistyön yhtymätä, joihin esittelijä viittasi. Tämä voisi toimia makrotalous, tai sen makroyhteistyöalueellakin tehokkaalla tavalla tehostamalla yhteistyötä. Toivottavasti tämä puoletaan huomioon riittävällä tavalla tässä taute kolmosessa, koska tämä mietitään taitaa edesauttaa alueellista yhteistyötä. Kiitoksia kollega Kadek. Sitten herra Kelly. Um, I too would like to compliment, um, Minäkin haluaisin kiittää esittäjä Sanchez Smitti hänen esityksestään. Hän on todella merkittävä nainen. Jotkut hänen esittämistään aiheistaan ansaitsevat paljon enemmänkin keskustelua. Hän mainitsi sen, että Ainoastaan 2,5 prosenttia meni tavoite kolmoseen. Ja hän puhui kolmen tavoitteen välisestä suhteesta. Tämä on tärkeä kysymys nyt. Tätä pitäisi tutkia lähemmin ja tehdä oikeita päätöksiä tässä yhteydessä. Toinen tärkeä seikka mielestäni on se, että hän puhui siitä, että ehkä jättäisiin rahoja projektikohtaisesti, jotta voitaisiin säästyä hiukan tuolta sisäiseltä taistelulta ja tehdään kestä enemmän eurooppalaisia. Ja näin ehkä voitaisiin käyttää varoja myös tehokkaammin. Kyllä nämä ansaitsevat varmasti ja vaativat huomiotamme nämä kysymykset, kun päätöksemme teemme, jotta voimme huolehtia siitä, että saamme kunnolla tuloksia niillä varoilla, joita käytetään tavoite kolmosen ja muihin tavoitealueisiin myös, joten Odotan mielelläni lisää keskusteluita tästä aiheesta ja päätöksiä erityisesti näiden hyvien ehdotusten pohjalta. Oikein hyvää työtä, kiitos. Herzlichen Dank. Es kommt dann... Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa kollega Verheyen. Ähm, zunächst einmal... Kiitoksia. Minä tulen yhdestä vanhimmasta alueelta, Atmas Rainilta. Se on pelkästään Hollannin rajalla. Meillä on hyviä ja pitkiä kokemuksia juuri alueellisesta yhteistyöstä. Pidän hyvin vaarallisena, juuri kun Kadek puhui tästä, että keskitytään makroalueisiin, koska juuri kun ajatellaan näitä vaikeuksia tähän asiaan liittyy. ja kun niin hyvin tämä integraatio on sujunut Euroopassa ja miten tärkeää nämä, miten nämä Interreg-määrärahat ovat näille rajojen lähellä oleville alueille hyvin tärkeitä. Paperilla rajoja ei enää ole, mutta monissa pienissä asioissa, jotka koskevat joka päivästä rajojen ylittämistä, niin siellä ongelmia ei ole vielä poistettu ja tässä tarvitsemme hyvää, hyvin ja järkevin järkevästi toimivia välineitä. Sitten nämä makroalueet. Niitä, niihin tietysti täytyy kiinnittää huomiota alueiden välisessä yhteistyössä, mutta se ei saa tapahtua sen niiden ongelmien kustannuksella, joita liittyy suoraan eli rajat ylittävään yhteistyöhön, ja sitä, sitä kysy pitää mielessä erityisesti. Vielen Dank, Frau Kollegin Verheyen. Da deut- Kiitoksia, kollega Verheyen. Toivottavasti tässä nyt ei tule mitään lisäkonfliktia. Tästä nyt EPP-puhuja on, on vain ollut tähän mennessä. Nyt äh, iloitsen siitä, että kollega Vlasak täydentää rivit. Äh, spravodajku a její přednesenou zprávu, kde zmiňuje... Haluaisin kiittää esittelijä hänen työstään ja esityksestään. Alustuksestaan hän viittasi muutamaan mielenkiintoisen seikkaan. Haluaisin keskittyä kahteen. Ensinnäkin tietoisuuden lisääminen rajat ylittävästä yhteistyöstä ja se, että ihmisille kerrotaan siitä, mitä rahoitusta voidaan saada. Minä kovasti puollan tätä alueellisten edustajien Erasmus-ohjelma-ajatusta, koska meidän valiokuntamme on ajanut tätä asiaa jo pitkän aikaa. Toiseksi. Alueelliset, paikalliset edustajat, kansalliset ja Euroopan tason poliitikot. Kaikkien pitää tietää, mitä paikan päällä tapahtuu. Meidän pitää voida vertailla tietojamme, katsoa alueellisia, kansallisia, eurooppalaisia prioriteetteja. Niitä pitäisi paikan päällä lähteä ensimmäiseksi tutkimaan. Kiitos. Ja, danke für die Anregung. Kiitoksia tästä sitten herra Alfonsi. Oui, merci, monsieur le président. Euh, simplement pour... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain yksinkertaista, yksinkertaisesti todeta, että me, meidän ryhmämme pitää tätä mietintöä erittäin mielenkiintoisena. Raja-alueyhteistyö, rajat ylittävä yhteistyö on tärkeä asia Euroopan tuottavuudenkin kannalta. Tämä on erittäin selkeä osoitus toimintatarpeesta. Esittelee esitti joitakin erittäin äh, mielenkiintoisia esimerkkejä. Esimerkiksi tämä Katalanin alueella, Katalonin alueella sijaitseva sairaala, tai kaksi sairaalaa, jotka ovat äh, hyvin lähellä toisiaan näiden välinen yhteistyö. Esimerkiksi voidaan mainita vastakkaisia esimerkkejä. Paskimaalla on suuri Biarritzin lentokenttä, ja sitten muutaman kilometrin päässä toisella puolella raja on toinen suuri lentokenttä. Tämän tyyppiset esimerkit osoittaa, kuinka paljon on tuhlausta myöskin. Yhteistyöllä voitaisiin paljonkin tehostaa toimia. Hyvinkin paljon olisi kirveellä töitä, näin suomeksi sanottuna. Spontaanisti ei ole aina pohdittu etukäteen, ennen kuin toiminnon ryhdytty. Toissijaisuusperiaatetta täytyy soveltaa Euroopassa tälläkin alueella. Tämä olisi viesti, jota voitaisiin viedä eteenpäin tämänkin asian yhteydessä. Konkreettisista ehdotuksista toteaisin, että nyt on todellakin tarpeellista pohtia asioita, selkeyttää eri vaihtoehtoja, euroregio, makroalue, yhteistyö, mihin asetetaan painopiste suuriin hankkeisiin, koordinointipuoli ja välineet, joilla voidaan käytännössä yhteistyötä parantaa joko instituutioissa tasolla tai erityisiä hankkeita, esimerkiksi sairaalta tai muita tukemalla tai biodiversiteettiä suojelemalla tai biodiversiteetin suojeluhankkeisiin voidaan panostaa. Jokainen, kaiken tyyppiset toimet ovat omat välineensä ja minä aion tehdä muutosesityksiä juuri tämän puheenvuoroni valossa. Ja, danke schön, Herr Alfonsi als Kiitoksia, herra Alfonsi. Sitten vihreiden, tai hän puhui vihreiden varjoesittelijänä. Sen jälkeen herra Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe colega Sanchez Schmidt pentru... Osin kiittää ja onnitella kollegani Rova Sanchez Smithia tästä erittäin mielenkiintoisesta esityksestä, jonka hän juuri meille antoi. Haluaisin lisätä siihen vain muutaman seikan. Nämä liittyvät Itä-Eurooppaan, lähinnä omaan maani, Unkarin ja Romanian väliseen raja-alueeseen. Tämä sama pätee varmaan muihinkin raja-alueisiin. Minäkin tuen ajatusta, että edistettäisiin Erasmus-ohjelmaa, joka on varattu paikallistason edustajia varten. Meidän alueellamme on tapahtunut hyvin paljon muutoksia. Paikallistason yhteistyö ja rajat ylittävä yhteistyö ovat minun nähdäkseni usein sellaisia, että kansallinen lainsäädäntö ei välttämättä ole ollut vaikuttamassa yhteistyötä, vaan päinvastoin. Raha on ollut kovin vähän tämän tyyppisiä yhteistyöhankkeita varten. Siksi minusta, niin minun mielestäni räätyttävän yhteistyön rahoitusta pitäisi ilman muuta lisätä. Suuri enemmistö aloitteista on, ovat sellaisia, että ovat paikallisia luonteeltaan. Minun alueellani muun muassa on ollut rajat ylittävää yhteistyötä paikallisella tasolla yhdessä. On pohdittu sitä, miten juomavesi huolto voitaisiin hoitaa paremmin. Meillä juomavettä virtaa maasta toiseen. Yhteistyö toimii tässä hyvin. Työntekijöiden liikkuvuus tuolla alueella on myöskin merkittävä räätyyttävä liikkuvuus. 15 vuotta sitten ei olisi voinut edes kuvitella tällaista, mutta tänä päivänä ihmiset liikkuvat rajan yli suuntaan ja toiseen. budjettitilanne on tietystikin vaikea. Sitä on hankala nyt ruveta muuttamaan tätä rahoitusta suurimittaisesti, mutta haluaisin esittää tämän ajatuksen, että tarvitsemme kyllä lisää rahaa varsinkin Itä-Eurooppaan, jotta voimme päästä tavoite kolmosen tavoitteisiin. Ja herzlichen Dank für diese Anregung. Kiitoksia tästä. Sitten puheenvuoropyyntölistalla on herra Simon. Ja, ich möchte Frau Verheyen an dieser Stelle äh, beipflichten. Kiitos. Minä olisin hänen kanssa samaa mieltä, jos puhutaan makroalueista, kuten Itämeren alue tai Tonavan alue ja alue, oma alueeni on osa sitä. Ja siinä erityinen budjettikohta, silloin priorisoidaan alueita, eikä sellaista priorisointia voida hyväksyä. Infrastruktuurihanke Tonavan alueella ja Itämeren alueella voidaan rahoittaa tavoite kakkosesta. Jos sitten lisärahoitusta syntyy yhteistyöstä, konferensseja tai hallintokuluja tai niin edelleen, on ihan mahdollista ja järkevää – että nämä tärkeät hankkeet voivat ihan normaalisti anoa varoja tavoite kolmosen kautta, mutta jotenkin se, että priorisoidaan näitä alueita suhteessa muihin alueisiin, jotka toimivat rajojen yli, on mielestäni väärä ajatus. Yhteistyötä on monilla alueilla, ja se on varmasti yhtä tärkeää kuin Tonavan alueen tai Itämeren alueen yhteistyö. Gibt es weitere Wortmeldungen? Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Kiitoksia näistä. Onko muita puheenvuoroja toivottu? We give the floor to the commission. Is there someone who... Onko komissiosta joku paikalla, joka haluaisi puheenvuoron tästä asiasta? Ei. Sitten haluaisin antaa EPPn koordinaattorille vielä puheenvuoron ennen kuin esittelijä tekee yhteenvedon. niin yhteen asian halusin vielä palata. Luin hyvin huolellisesti tämän asiakirjan ja ajattelen, että jos jossain Euroopassa on lisäarvoa, niin se on todellakin tässä alueiden välisessä rajattelettavassa yhteistyössä. On hienoa, että kansalaiset molemmilla puolella rajaa voivat saada etua tästä. Ja näissä hankkeissa on monia sidosryhmiä, jotka tekevät yhteistyötä. Haluaisin viedä tätä askeleen pidemmälle ja puhua muutamasta käsitteestä, jotka liittyvät yhteistyöhön ulkorajoilla. Tässä puhun eurooppalaisesta naapuruspolitiikasta. Äsken Päivittäin tästä esitettiin kysymyksiä täysistunnossa ja vastaus oli, että tämän vuoden lopussa, ensi vuoden alussa esitettäisiin arvio saavutetusta menestyksestä naapurusprojekteissa. On suuria kysymysmerkkejä siinä käytetystä lähestymistavasta, ja jos tätä lähestymistapaa vertaan siihen, joka Interreg-hankkeessa on ollut, kun siinä on rahoitusvastuu, yhteinen hallinnointi molemmilla puolilla rajaa, niin siinä asiat toimivat paljon paremmin mielestäni. Ehkäpä läksyjä voitaisiin tästä oppia. Jos katsomme yhteistyömalleja Euroopan sisällä, niin sitten on ehkä joitakin alueita Euroopassa – jotka voisivat parantaa vielä toimintaansa. Ajattelen, että tavoite kolmosessa, tarvitaanko tähän nyt uutta asetusta vai ei, mutta ehkä se, mitä voitaisiin tehdä, on se, että pidetään yksi osa budjetista suojattuna sellaiseen yhteistyölle, jolla on alueellinen ulottuvuus, mutta kautta, joka keskittyy enemmän kansainvälisyyteen. Äskettäin olin Kiinassa. Ja siellä yritetään todellakin löytää tapoja siirtää vaurautta maan yhdestä osasta toiseen. Ja heidän mielestään alueiden välinen yhteistyö on todellinen väline tämän prosessin auttamisessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten lopuksi vielä esittelijä Rova Sanchez-Smith. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Olen äh, tyytyväinen ja iloinen havaitessani, mistä maista ja poliittisista ryhmistä tulivat äh, edellisten puheenvuorojen esittävät, esittäjät ja kuinka halusivat lisätä ja rikastuttaa tätä minun mietintöäni. On erittäin tärkeää osoittaa että alueellinen yhteistyöpolitiikka on yksi keino, jolla voidaan pistää Eurooppaa täytäntöön konkreettisella tavalla. Kiitos näistä puheenvuorosta. Vastasin herra Alfonsille seuraavaa. Kun on kyse alueellisesta yhteistyöstä, emme ole nyt valinneet suurten hankkeiden kesken, vaan todennäköisesti pikemminkin tässä, tästä tulee sekoitus kaiken tyyppisiä ehdotuksia, joita on tänäkin esitetty ilmoille, koska alueet ovat erilaisia, käytänteet ovat erilaisia ja maantieteellinen tilanne eri alueilla on erilainen, joten kullekin täytyy olla sopivia tukitoimia. Paikallisvaltuutettujen Erasmus-ohjelma on nähdäkseni yksi seikka, jota täytyy pyrkiä edesauttamaan, tukemaan ja saada tällaista käytännön kokemusten vaihtoa varten. Tämä on tärkeä paikallisvaltuutettujen ja kansalaisten kannalta. Täten paikallistasolla ihmiset saavat tämän politiikan ehkä enemmän omakseen. Euroopasta tulee näkyvämpi. Rova Okoni totesin, että tästä pilottihankkeesta, että komission puolen voitaisiin esittää pyyntöä, että tästä pilottihankkeesta pidetään kiinni budjetista. Valitettavasti toteaisin, että tilanne ei ole kovinkaan suotuissa. Nyt käytössä oleva budjetti pitää vähintäänkin säilyttää mielellään sitä kasvattaakin. Konvergenssitavoite, euh, lähentyminen täytyy pitää tärkeänä tavoitteena ja tätä varten riittävästi rahoitustakin tarvitaan. Makroalueesta totean sen, että meidän täytyy selkeästi antaa oma kannanottomme tähän aiheeseen. Omalta osaltani minun näkemykseni on se, että meidän pitäisi antaa alueelle mahdollisuus päättää, haluatko alueet ryhtyä tällaisen makroalueyhteistyöhön katsovatko alueet tämän tarpeelliseksi. Minä en usko, että tästä tulee tällainen yleinen käytäntö kaikilla alueilla. Tässä olivat ne elementit, jotka poimin äskeisestä keskustelusta ja jotka pyrin ottamaan mukaan mietintööni. Mielelläni otan vastaan teidän ehdotuksianne ja teidän näkemyksiänne, kun laadin tätä mietintöä tavoitteesta kolme. Kiitos puheenjohtaja. Okei, Okay, thank you very much, Ms. Sanchez. Kiitoksia, Rova Sanchez-Smith. Sitten täytyy päättää tämä keskustelu. 50 minuuttia ja sitten aloitamme äänestykset. Kiitoksia kovasti. Dear colleagues, we will be voting in a minute. I would like... Hyvät kollegat, aloitamme äänestyksen minuutin päästä, mutta haluaisin käyttää tämän minuutin kertoakseni teille, kun kaikki täällä aloitte. Kerron koordinaattorien päätöksistä. Haluaisin kertoa teille mietintöjen ja lausuntojen jakamisesta että mietintö, joka koskee ehdotusta asetukseksi parlamentilta ja neuvostolta, jossa laaditaan toimet syrjäisimmille ja maataloudelle. Se meni kuelle. Sitten lausuntoasetuksesta tuesta alue, maaseutualueiden kehitykselle, aluekehitysrahastosta, maaseutualueiden menee EPPlle. Sitten Euroopan laajakaista menee myöskin EPPlle. Solidaarisuusrahastovarojen käyttöönotto Irlannille, Portugalille, Madeiralle ja Ranskalle Sintiemyrskyn vuoksi päätettiin, että puheenjohtaja aikataulun vuoksi puheenjohtaja lähettää kirjeen, jossa hän ilmaisee mielipiteemme. Ja ne, jotka haluaisivat antaa panoksensa kirjeeseen, niin eh, he voivat vapaasti lähettää niin nopeasti kuin mahdollista tämän oman osuutensa. Innovaatio unionista päätettiin, että puheenjohtaja tekee lausunnon, sitten muut kuin lakisäätävät mietinnöt. Tulevan politiikan yhteydessä päätettiin, että EPP nimittäisi esittelijän oma mietintöön tulevasta kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Tämä perustuu viidenteen kohesiokertomukseen. Päätettiin myös, että vihreät ehdottavat aihetta oma mietinnölle 2011 vuoden alussa ja että sihteeristö tiedottaa koordinaattorille niin nopeasti kuin mahdollista kaikista tulevista komission tiedonannoista ja sitten heti kun tiedetään asetusluonnoksesta seuraavaan lainsäädäntöpakettiin, niin tieto lähetetään sihteeristö lähettää virallisesti tiedon kaikille koordinaattoreille sitten. Sovimme myös, että ryhmien pitäisi nyt miettiä tarvittavia selvityksiä ja tutkimuksia vuodelle 2011. Ja kaikkien on tärkeää, että meillä on nyt kyky käyttää puitesopimuksia tällaisille pienille asiantuntijalausunnoille, joita saatetaan tarvita työssänne. Sovi myös, että lykätään niin anteeksi, päätettiin pitää ylimääräinen kokous, joka liittyy viitenneteen kohesiokertomukseen, jonka komissio hyväksyy 9. marraskuuta. Ja haluaisimme komission jäsenen esityksen asiasta niin nopeasti kuin mahdollista sen jälkeen, kun komissio on sen hyväksynyt, mutta ei ole helppoa löytää päivämäärää. Kerron vain teille, että saattaa tulla ylimääräinen kokous aika pian marraskuussa. Sitten sovittiin myös, että lykätään äänestystä kohdasta 9, joka on esityslistalla. Kohta 9 se siirretään ylimääräisen kokoukseen. Koordinaattorit sopivat myös tulevan kohesiopolitiikan työryhmän tuloksesta, että työryhmät valmistelee työasiakirjan koskien kohesiofoorumia Brysselissä 29. tammikuuta ensimmäinen helmikuuta. Nämä olivat koordinaattorin suositukset toivon, että voitte ne hyväksyä ja vahvistaa ne valiokuntana. Toivon, että nyt voimme aloittaa äänestämisen. Hyvät kollegat, äänestys on vaikea tänään. Haluaisin tarkistaa Voisitko laittaa kortit koneeseen? Testi Äänestys äänestys alkaa. Voisitte äänestää? Voidaanko äänestys päättää? Äänestys päättyy. Ovatko kaikki tyytyväisiä? Kaikki ovat, joten voimme aloittaa. Äänestykset ensimmäinen äänestys on Petru Konstantin Luhan mietintö todellisen alueellisen sosiaalisen taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamista EU-ssa maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys. On edelleen tämä kysymysmerkki, mutta se täällä muistiinpanessani on otsikon lopussa. 15 tarkistusta. kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolm, tarkistus 31 puolesta. Vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, pahoittelen, joten tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 vastaan 18 hylätty. Sitten tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 46 raukeaa. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rova Mazzoni, olkaa hyvä. Presidente, mi scusi, sul ähm, collegamento dell'emendamento 46 äh, eh, al... Tarkistuksesta 46 yhdistän sen kompromissin 4 ja 7. En ole siitä niin iloinen, kun ei eroa ole. Haluaisin tietää, miksi sihteeristö on sanonut, että tämä raukeaa, jos hyväksytään kompromissit 4 ja 7. Krista is looking at... We will just, just give a second colleague to colleagues. Niin, hetki vielä tässä sihteeristölle. Se posso, Presidente, l'emendamento in questione, l'emendamento 46. Niin, tuo tarkistus on 46 ja siinä viitataan Euroopan parlamentin hyväksymän päätöslauselman vuodelta 2005. Ja se viittaus on johdantosan kappaleissa alun perin. Joten pyrin tässä esittämään sitä, että käytetään erilaista verotusta siirtymäkauden aikana. Ja tämä ei ole mitenkään ristiriidassa kompromissin tavoitteen kanssa – Siinä puhutaan siitä, että investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen. Siitä tavoitteesta pidetään kiinni, mutta samalla sisällytetään mahdollisuus käyttää verotusta tässä avuksi. Se sopisi ihan hyvin. Eh, Asiantuntija sanoi, että ei ole sihteeristön puolelta ongelma tästä äänestä, jos poliittisella koordinaattorilla ei ole mitään vastaan siitä, että äänestetään tarkistus 46, niin sitten voimme äänestää. Ehdotukseni on, että äänestämme tarkistuksesta 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 53 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty myös. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta. Herra Luhan, olkaa hyvä. Aș vrea să fac o referire la amendamentul 59 și anume acest... Kiitoksia. Tarkistuksessa 59 viitataan määrärahojen antamiseen tulevalla kaudella. Tässä tehdään konkreettinen ehdotus komission, kansallisten hallitusten ja alueiden välille täytyy valita yhteisymmärrys. Alueet eivät saa kärsiä hallituksen vaihdoksesta, eivätkä saa olla 27 jäsenvaltion armoilla. Minä toivoisin, että me vastustamme tätä tarkistusta, jotta pidetään kiinni alkuperäisestä artiklan sanamuodosta, koska se on parempi. Sopimus komission alueiden ja jäsenvaltioiden välillä pysyy voimassa. Investoinnit ovat prioriteettiasemassa alueilla. Toivon, että vastustatte tarkistusta clear, Mr. Uh, Luhan. Herra Luhan on kommentoinut tarkistusta 59 ja ymmärrän, että se ei ollut poliittisen ryhmän pyyntö, vaan yleinen kommentti kollegoille. Nyt kun olemme kuulleet, olemme kuulleet herra Luhan ja äänestämme tarkistusta 59 puolesta vastaan täytyy tarkistaa, joten tarkistamme tarkistuksen 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 vastaan 18. Tarkistus 60. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 vedetty pois, joten 65 puolesta vastaan tyhjää Täytyy varmaan tarkistaa. Tarkistamme tarkistuksen 65. Puolesta vastaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 ja 18 vastaan. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään oh. seuraavalle sivulle. Kompromissi 15. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty jos kukaan ei huuda, että pitää tarkistaa näistä niin se hyväksytty. Sitten tarkistus 81. Siinä on kohta kohdalta äänestys ko- osa, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää selkeästi hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty nähdäkseni. Tarkistus 82 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on hyväksytty. Sitten 86 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 raukeaa, pahoittelen. Konstantse. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 98 puolesta vastaan. En tiedä, joten tarkistetaan. 98, koska joskus nostatte käteni liian nopeasti, enkä oikein tiedä. 98. Äänestys päättyy. Outoa. 41 vastaan 4, joten en oikein tiennyt mitä Lambert, oliko vastaan vai puolesta. yksi. Anteeksi, me emme 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten johdatosan kappale 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tarkistetaan. Johdantakasvapuolen teettoritus 10 tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 vastaan 21 puolesta, mikä tarkoittaa, että hylätty. Johdantakasvapuolen D tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää en tiedä. Tarkistetaan. 12. Tarkista 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 20 ja 26. Tarkistus 13. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Nyt sitten äänestetään mietintö mietintöesityksestä. Se, se koneellisesti äänestys alkaa puolesta vastaan. Äänestys voidaan päättää. 40 puolesta, 5 vastaan, 1 tyhjä. Hyväksytty onnittelut kollegallamme. mentäisiin kohtaa yhdeksän, mutta sovittiin, ja että protestoineet, siis koordinaattorin kanssa sovittiin eilen, että lykkäämistä äänestystä joten kohtaan kymmenen, joka on äänestys Jan Reginan lausuntoluonnoksesta valtion tuesta kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi. Konstantse Greb haluaa puheenvuoron. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Eilen valmistelimme äänestysluetteloa ja näytti siltä, että ehkä 38, 39 ja 40 pitäisi äänestää eri järjestyksessä. Aloitettaisiin neljästä kymmenestä. Konstanse, en kuule, pahoittelen. Niin minusta tuntuu, että meidän pitäisi muuttaa äänestysjärjestyksestä 38, 39 40. Aloitetaan 40 ja sitten 38, 39. Okei. Okay. Ai, se on jo muutettu. No, meidän listassamme on sitten vain virhe. Ei sitten mitään. Dear colleagues, so we start uh, to vote. Aloitamme äänestyksen. 21 on vedetty pois, ymmärtääkseni, että aloitamme tarkistuksesta 32 puolesta tarkistus 21 vedetty pois, näin sanoin alussa, joten aloitamme tarkistusta 32 puolesta. Vastaan. Nähdäkseni se on hylätty. Jos haluatte tarkistuksen, niin voidaan tehdä. Ei. 33 puolesta vastaan. Samat suhteet, joten Mennään kohtaan 18 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 35 puolesta puolesta vastaan. Hyvät kollegat, pahoittelen, nyt menin sekaisin. Kädennostot eivät ole selkeät. Voidaanko tarkistaa 35? Tarkistamme koneellisesti. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty 34 puolesta. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 raukeaa. 39 raukeaa. Nyt 41 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Hyvät kollegat, voisitteko nostaa kädet selvästi? Nähden, näin koordinaattorit, oletan, että puolesta, mutta ette nosta kättä, joten ei pelkästään koordinaattorit, vaan kaikki nostakaa kättä. Ja nyt 43 puolesta. Sama. No. Ei äänestä 43. 44 raukeaa, 20 raukeaa, Joten äänestetään tarkistuksesta 20. Onko teillä se? Kompromissi 1 hyväksyttiin, joten täytyy äänestää tarkistuksesta 20, koska kompromissi hyväksyttiin. Äänestämme tarkistuksesta 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttiin. 46. 46. 46. Puolesta vastaan. Tyhjää. En tiedä. Tarkistetaan 46. Äänestys päättyy. 25 vastaan 17 puolesta, joten hylättyy. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistus kaksi. Johdataan osan kappaleiksi ja tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kuusi puolesta 17 vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, niin nyt päättyy. 21 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Jälleen hyvin tiukka tilanne. Tarkistamme. Tarkistuksen 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 20 vastaan. Hyväksytään. Sitten 5. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Tähän on suullinen tarkistus Cortes Lastralta. Onko kukaan suullista tarkistusta vastaan? Ei, joten 24 muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 26 Äänestys alkaa. 26. Äänestys päättyy. Hylätty kahden äänen erolla 22.20. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan, tyhjä, hylä, tai tarkistamme. Tarkistuksen 15. Tarkistamme 15. Koordinaattorit, olkaa hyvä. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 15 vastaan. Hyväksytty 27 puolesta. 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 16. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty nähdäkseni, mutta tarkistamme. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 vastaan, joten hylätty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Hyvät kollegat, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, joten olemme hyväksyneet tämän lausuntoluonnoksen. Onnittelut Brzezinalle. Kiitoksia. Now we move to the... Uh... Sitten Lena Kokalska-Palaskan lausunto energiatehokkuuden toimintasuunnitelmasta. Äänestys alkaa. Kompromissista yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Tarkistuksen kymmenen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 vastaan, joten hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 15 vastaan, joten hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää nähdäkseni hyväksytty. Eikö sanoko joku, että tarkistetaan, tarkistetaan. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 27 vastaan 16, joten äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 ei vasta ääniä, vain kaksi tyhjää. Onnittelut. Dear colleagues, we have finished the votes. Those who leave... Olemme nyt saaneet päätöksen, jotka lähtevät pois. Tehkää se hiljaisesti, koska menemme suoraan kohtaan 12. Aldrich Vlasak. Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus kohesiopolitiikassa. Dokumentti on saatavilla vain englanniksi ja haluaisin aloittaa antamalla Oldrichille puheenvuoro lyhyttä arvostusta varten. Ei tehdä päätöstä tänään, mutta asia on tärkeä, joten voisimmeko aloittaa keskustelu, hyvät kollegat. Jatkamme kokoustamme. Aldrich, sinulla on puheenvuoro. Předsedkyně, dámy a pánové. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin lyhyesti esitellä asiakirjani Euroopan kaupunkien toimintaohjelma ja sen tulevaisuus kohesiopolitiikassa. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Asia, jota Euroopan komissio on tukenut myös. Meillä on paljon tietoa käytössämme. Nämä tiedot osoittavat, että kaupungit ovat talouden kehityksen moottoreita. Noin 80 prosenttia Euroopan BKTstä syntyy kaupunkialueilla Euroopassa. Mietinnössäni haluaisin seurata aikaisempaa mietintöä käsitteli urbania ulottuvuutta tulevassa kohesiopolitiikassa. Se laadittiin vuonna 2009. Sen jälkeen Tietenkin on tapahtunut paljon muutoksia ja muutoksilla on myös tietyt vaikutukset tähän politiikkaan. Jotta ylipäätään voisimme keskustella tästä aiheesta, meidän tulisi aluksi ainakin saada termit selville. Monet asiakirjat eivät käytä oikeita sanamuotoja. Erityisesti ajattelen tässä alue- ja paikallistason poliitikkoja, jotka usein puhuvat epätäsmällisin termein. Aluksi pitäisi mielestäni määritellä perustermit. Euroopan kaupunkien toimintaohjelma, mitä se on, mitä se tarkoittaa aluepolitiikassa, mitä tarkoitetaan, mitä Euroopan komissio tarkoittaa tällä. Ja kaikki tämä pitäisi saada mietintöni johdantoosaan. Tässä mietinnössä tulisi myös heijastella – uusia tekstejä, jotka ovat tulossa. Euroopan 2020-strategia esimerkiksi, viides kohesiokertomus, se on myös hyvin tärkeä tällä alalla. Ja siksi toivoisin, että minun mietintöni saataisiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä, niin että kaikki nämä uudet tekstit myöskin – vaikuttavat minun tekstiini, näkyvät siellä työmenetelmistä. Olisi hyvä, jos saisimme kuulla erilaisia aloja, analysoida niitä tarkkaan. Ja oikeastaan analyysi alkoi jo valiokuntamme minikuulemistilaisuuden aikana. Minulle kyseinen kuulemistilaisuus oli hyvin hyödyllinen. yhteistyössä eri kaupunkijärjestöjen kanssa, kuten Eurocities ja Telecities ja niin edelleen. Haluamme järjestää lisäseminaareja ja työkokouksia, jotta saisimme enemmän panosta sieltä, jotta tietäisimme paremmin, mitä tarpeita kaupungeilla on ja mitä kaupungit meiltä odottavat. Saisimme kuulla, mitä ongelmia voitaisiin ratkaista meidän tarjoaman avun tuella. Sitten keskustelisimme tästä asiakirjasta kaikkien sidosryhmien kanssa. Haluaisimme myös olla yhteydessä alueiden komiteaan. Tämähän on alueiden komitealle tärkeä asia myös. Myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Euroopan komission aluepolitiikasta vastaava pääosasto – Lisäksi toivon, että varjoesittelijöiden kanssa saadaan hyvää yhteistyötä. Kuten sanoin, viidennen kohesiokertomuksen tulisi olla pöydällämme marraskuun loppuun mennessä ja näin varmasti alkavat uudet neuvottelut ja keskustelut – kuten huomisen kaupungit, ajatus ja sitten Toledon kokouksessa keskustellaan tästä aiheesta ja politiikasta. Ehkä olisi hyvä, jos sisällyttäisimme myös ministerikokouksen tulokset 22. 23. päivä marraskuuta Liesissä järjestettävän kokouksen. Kuten aluksi sanoin, johdannossani pyrin selvittämään käsitteitä, määritelmiä, kertoa mitä me tarkoitamme tietyillä termeillä. Työasiakirjamme, työasiakirjani, joka on nyt käytössänne, sisältää kaikkein tärkeimmät kysymykset, joihin meidän tulisi löytää vastaukset. Ja jos teillä on jotain uutta lisättävää, pyydän, että otatte minun yhteyttä. Kerrotte minulle näistä uusista ajatuksista. Yhdessä pitää pohtia sitä, tarvitsemmeko väliin tulla Euroopan tasolta. Pitääkö Euroopan tasolta meidän toimia? Joka alueella, joka alallahan nyt lähdetään säästöihin – Lisäksi toinen tekstin osa käsittelee paikallisia tarpeita. Me järjestämme kyselytutkimuksen, kyselylomakkeita lähetämme paikallisjärjestöille esimerkiksi Tsekin kaupunkien ja kuntien liitto on myöskin kyselytutkimuksen kautta selvittänyt kaupunkien ja kuntien tarpeita. Osallistuminen oli laajaa. 650 kyselymaketta lähetettiin. Nämä ovat meille tärkeitä tiedonlähteitä. Mitä tarpeita siis Euroopan kaupungeilla on? Ja missä kohdin on kyse juuri eurooppalaisesta ulottuvuudesta? Ja miten kaikkein parhaiten voidaan käyttää eurooppalaisia varoja samalla kunnioittain läheisyysperiaatetta? Kolmantena monen, monitasoinen hallinta, kumppanuus. Nämä ovat tärkeitä seikkoja. Jos haluamme saada aikaan edistystä tällä alalla, meidän täytyy ottaa huomioon kaikkien tasojen kannat, mielipiteet, koska kaikki liittyvät toisiinsa. Joten kysymykset kuuluvat, onko meillä tilaa uusille aloitteille – Ovatko kaupunkien ja kuntien aloitteet sellaisia, joita kunnioitetaan alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla? Onko tämä yhteistyö toiminut riittävän hyvin tähän mennessä? Toinen kysymys kuuluu rakennerahojen kysymykseen. Onko siitä haittaa? Liittyykö tähän tiettyjä riskejä itse asiassa? Jos näin on, miten voisimme nämä riskit välttää? Tässä minun kysymykseni, jotka esitän tässä luvussa. Sitten toinen luku asiakirjassanne, asiakirjassani liittyy siihen, miten asioita hajautetaan. Ainoastaan hollantilaiset kaupungit ovat käyttäneet tätä menetelmää. Amsterdamissa, Rotterdamissa ja muissa suurissa kaupungeissa tämä on toiminut ihan hyvin. Ja hollantilaiset kaupungit ovat täytäntöönpanneet tätä ihan hyvin. Pitäisikö tässä siis edetä edelleen? Lisäksi pitäisi ymmärtää, mitkä vastuut kuuluvat EU-tasolle, kansalliselle tasolle, alueelliselle ja tietenkin myös paikallistasolle. Toiseksi viimeinen luku liittyy eurooppalaisen politiikan koordinoimiseen. Onko sitä riittävästi. Ehkä asioita pitäisi vielä parantaa tässä yhteydessä. Jälleen kerran voimme hyötyä monista aikaisemmista mietinnöistä. Pakasin mietintö esimerkiksi. Se on varmasti teille kaikille tuttu. Integroitu suunnittelu on tärkeää, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät ole ymmärtäneet, mistä tässä on kyse – mitä tarkoitamme tässä integroidulla lähestymistavalla. Suunnitteluvaiheessa tämä pitäisi myöskin selvittää käsitteenä. Viimeinen luku liittyy rahoituksen suunnitteluun ja siihen, minkälaisia resursseja on käytössä. Jälleen kerran meidän pitää keskustella niistä aiheista, jotka ovat tunnettuja tällä hetkellä, kuten tiedätte – suuria ongelmia siinä, että kunnilla ei ole riittäviä talousvaroja, joutuvat projektin aluksi ottamaan lainaa, ja se ei ole tietenkään mitenkään edullista. Joten miten voisimme auttaa näitä toimijoita huolehtimaan siitä, että likviditeettiä riittää koko prosessin ajan? Miten voidaan kassavirrasta huolehtia? Entä koko prosessin yksinkertaistaminen? miten tarkistuksia voidaan yksinkertaistaa, miten voidaan helpommin siirtää tietoa niin, ettei tarkasteta asioita moneen kertaan. Koska tällainen päällekkäinen työ vain hidastaa koko prosessia. Ja viimeisen huomioni on muitakin välineitä, joita ei ole riittävästi käytetty. Ajattelen tässä rahoitusvälineitä, jotka ovat käytössämme jotta voidaan käyttää investointipankin välineitä. Ja haluaisinkin kysyä, miten mielestänne tämä rahoituslähde voitaisiin paremmin ottaa koko prosessiin mukaan? Hyvät naiset ja herrat, tässä muutama ajatus ja ehdotus, joiden pohjalta voidaan käydä lisäkeskustelua. Yritin yhteenvedonomaisesti esittää tämän työasiakirjassani ja Muuten olisin hyvin iloinen, jos voisitte lähettää omia ajatuksianne, omia panoksianne. Kiinnostuneet varmasti voisivat tavata minut työkokousten puitteissa niin, että mietintö todella voi auttaa alueellisella ja paikallistasolla. Kohesion työryhmässä eilen kuulimme Gutman kertoi, mitkä ovat tuoreimmat tulokset varojen vastaanottokapasiteetin osalta. Tieto ei ollut mitenkään myönteistä, että meidän pitäisi yrittää tässä parhaamme, jotta voimme korjata tämän tilanteen. Kiitos. Kiitos kovasti. En näe varjoesittelyä tai mitään puheenvuoropyyntöjä. Niin, varjoesittelijöistä aloitamme, jos en tiedä, haluaako Riikka Manner Mm. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia paljon esittelijälle erinomaisesta ja kattavasta esityksestä. Minusta tämä suunnitelma, jolla hän on lähtenyt viemään tätä työtä eteenpäin, on erinomainen. On selvää, että, että me tarvitsemme hyvin vahvaa kaupunkipolitiikkaa myöskin osana tätä rakenne- ja kohesiopolitiikkaa, mutta ö, oikeastaan yhdyn täysin esittelijän näkemyksiin siitä, että se, mistä meidän pitää aloittaa tämä työ, niin täytyy olla tämä termien määrittely, koska tällä hetkellä on hyvin vaikea sanoa, että mitä käytännössä kaupunkialueet ovat, millä kriteerein ne määritellään, onko se asukasluvun perusteella vai, vai kuinka. Ja tämä aiheuttaa myös totta kai hämmennystä sitten jäsenvaltioissa, eli sen takia että tämä, tämä täytyy tehdä selväksi. Ja minun mielestä tässä täytyy myös huomioida, huomioida siis varsinaisten metropolialueiden lisäksi myös pienempiä kaupunkialueita, koska pienemmillä kaupunkialueilla myös on aivan vastaavanlaisia haasteita. No sitten, mitä itse ja ryhmämme pitää hyvin tärkeänä, on se, että, että tätä työtä pyrittäisiin kehittämään hyvässä yhteistyössä ja tiiviisti integroituen muihin näihin kohesiopolitiikan aloihin. Jos ajatellaan esimerkiksi maaseudun kehittämistä, liikennepolitiikkaa ja niin edespäin, on hyvin tärkeää, että, että kaupunkipolitiikka on tiivistä yhteydessä myös ympäröiviin kohesiopolitiikan aloihin, koska vastakkainasettelua emme saa lähteä luomaan sitten, jos ajatellaan vaikka harvaan asuttuja maaseutualueita ja kaupunkialueita näiden välille. Se ei ole kenenkään etu varmasti missään suhteessa. Mielestämme tässä paperissa oli hyvin, hyvin perustavanlaatuisesti käyty läpi näitä haasteita ja, ja, ja suunnitelmia, kuinka työtä lähtee viemään eteenpäin. On, on hyvin tärkeää mielestämme, että nämä liikennekysymykset ovat hyvin, hyvin tiiviisti mukana tätä mietintöä, nimenomaan puhdas ja vihreämpi liikenne. Sillä saralla varmasti on paljon kehitettävää, samoin kuin, samoin kuin tällainen uh, smart urban development, tällainen fiksu urbaani, urbaani kehitys, se on myös hyvin tärkeää. Sillä saralla varmasti on paljon myös sitten innovaatioiden osalta kehittämisen varaa, josta myös sitten kaupunkialueet voivat hyötyä. On hyvin tärkeää, että myös, myös sitten asukkaat, asukkaat otetaan hyvin tiiviiseen yhteistyöhön, yhteistyöhön näitä, näitä kaupunkialueita kehitettäessä ja, ja on tärkeää, että se myös hyvin vahvasti tulee esille tässä itse, itse paperissa noin ylipäätään, ylipäätään mielestämme tämä työ on lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja, ja ryhmänä haluamme olla kyllä tiivisti mukana kehittämässä sitä, koska on selvää, että tarvitsemme myös, myös vahvaa otetta näihin kaupunkialueille ja haasteet ovat todellakin hyvin erityiset näillä alueilla. Madame Karimadeli. Arvo Karimadeli. Euh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegani herra Vlasakia hänen tekemästään työstä. Minulla on useita huomioita. Ensinnäkin haluaisin pitää kiinni siitä tärkeästä roolista, joka kaupungilla on, kun tarkastellaan ilmastonmuutosta ja sen asettamia suuria haasteita. Sanoin tämän jo edelliselläkin kerralla. Kolme neljäsosaa hiilidioksidipäästöistä syntyy kaupunkialueilla – ja 80 prosenttia energiasta kulutetaan kaupungeissa. Joten nyt pitäisi selkeästi todeta, että ilmastonmuutostaistelussa eturintamassa ovat kaupungit. Kestävä kaupunkikehitys on tulevien vuosikymmenten haaste, ja meidän vastuuta, vastuunamme on hoitaa se kuntoon tulevaa sukupolvea sillä pitäen. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Toinen huomioni toivon, että yhdytte tähän, ovat ne suuret erot, joita on olemassa kaupunkien sisälläkin. Tänä päivänä eurooppalaiset kaupungit omaavat tiettyjä etuja. Siellä on taloudellista rikkautta, kulttuurien monin, moninaisuutta ja niin poispäin, mutta suurimmassa osassa kaupunkeja on myöskin valtavan suuria sosiaalisia eroja. Köyhyys, koulutuksen puute, ympäristön heikkeneminen, elinolojen heikkeneminen on tosi elämää kovin monen eurooppalaisen elämässä. Ja sitten on tässä vielä lisähaasteita, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Miten, kun ajatellaan toisaalta kaupunkien kilpailukykyä ja sellaisten kaupunkien asemaa, jotka ovat jääneet hieman heitteille vaikuttaa, että kaupunkienkin osalta Euroopassa edetään kahta eri tahtia. On kahden nopeuden Eurooppa olemassa. Kaupungit ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeässä asemassa kestävän kehityksen kanssa. Tällaisessa alueiden välinen yhteistyössä kaupungin pitäisi asettaa etusijalle myöskin koesiopolitiikassa. Meidän täytyy saada innoitusta niistä kokemuksista, joita on olemassa, niistä esimerkkeistä, jotka ovat hyviä ja toimivat hyvin. Kaupunki täytyy ottaa opiksi toisiltaan. Siellä, missä kaupunkipolitiikka on onnistunut ja siellä, missä paikalliset toimijat ovat onnistuneet pistämään täytäntöön hyviä hankkeita, näistä esimerkkeistä täytyy ottaa muidenkin oppia kohesiopolitiikan edistämiseksi. Voidaan tarkastella esimerkiksi, mitä on tehty meri politiikan osalta. Kaupungit ovat tässäkin mukana. Kaupung... Miksi meillä olisi tällaista urbaaniohjelmaa, kaupunkiohjelmaa myöskin energiasaralla? aikaan saatu kompromissi, joka liittyy Oettingerin elvytysohjelmaan jossa on mukana 146 miljoonaa euroa. Toivottavasti tästä käytettäisiin hyvin paljon rahaa kaupunkien energian käyttöön. Yhdessä EIP ja muiden toimijoiden kanssa meidän pitäisi kehittää sellaisia toimia, joilla voitaisiin auttaa kaupunkeja käy, muu uudistamaan toimia niin, että ilmastonmuutosta voitaisiin torjua. Tämän rahaston kautta voitaisiin luoda aktiivista kumppanuutta paikallistoimijoiden kanssa, paikallisten pankkienkin kanssa, jotta voitaisiin energian käyttöä uudistaa varsinkin asuntopuolella rakennusten energiatehokkuutta parantamalla. Herra Delbert on alueiden komitean koteravaliokunnan puheenjohtaja. Hän sanoo, että kaupungit eivät halua olla pelkästään neuvoa antavassa asemassa. Kaupungit haluavat olla mukana päättämässä, yhdessä luomassa kohisopolitiikkaa. Ja toivottavasti tämä heijastuu tähän mietintöön tämä ajatus. Kiitoksia paljon ja tietystikin tulen osallistumaan teidän mietintönne jatkomuokkaukseen, herra Vlasak. Francesco de Angelis, please. Kiitoksia. Francesco de Angelis, olkaa hyvä. Kiitos, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kollegani ei voinut osallistua tämän päivän keskusteluun. Hän on Italiassa tärkeissä kokouksissa. Hän on kuitenkin tämän asiakirjan osalta varjoesittelijämme, joten halusin nyt täällä kertoa, mitä hän halusi tästä aiheesta sanoa. Erityisesti sanoa, että hän arvostaa tätä työasiakirjaa kovasti ja Koheesiopolitiikan roolia tulevaisuudessa. Sisällön osalta hän tukee asiakirjan pääperiaatteita, erityisesti ottaen huomioon sen, miten tärkeä rooli kaupungeilla on kohesiopolitiikan tulevaisuudessa. Mitä asiakirjan sisältöön tulee, hän puoltaa sitä, että voidaan delegoida päätöksiä niin, että hallinto hoituu usealla tasolla. Tässä ei kuitenkaan ole kyse mistään uusista asioista. 2007-2013 ohjelmissa oli jo mahdollista delegoida joitain asioita paikalliselle tasolle. Ja ohjelmien laatiminen paikalliselta tasolta pitäisi saada siirrettyä alueellistasolle selkeänä osana. Tätä yhteistyötä on, mutta hiukan teoreettisena tasolla nyt. Eli olisi ehkä hyvä ennen kuin uutta esitämme nähdä, mitä ongelmia on syntynyt siitä, että ohjelmointia on delegoitu ja miten on täytäntöön pantu tällaisia in, integroituja ohjelmia, jotta voimme lähteä vähän selkeämmältä pohjalta kaupunkien osalta seuraavan ohjelmakauden aluksi. Sitten vielä muutama lisä kommentti, alustava kappale siitä, miten kaupungit voivat auttaa meitä pääsemästä taloudellisesta tilanteesta, jossa olemme, auttaa tällaisia suurkaupunkialueita näkemään, miten niistä voi tulla todella kasvun moottoreita. Viime vuosina suuret kaupungit tai kaupunkiliittymät ovat kärsineet vaikutuksista, ympäristön tila kärsii, sosiaaliset vaikutukset ovat suuret, joten EUn 2020-strategian tavoitteen eteen on tehtävä paljon työtä. Kestävyydestä tarvittaisiin lisäkappale, jotta kaupungissa voidaan e yhdistää eri politiikan alat, sosiaalinen ympäristöpolitiikka, infrastruktuuripolitiikka ja tällainen – lähestymistä painoistaan voi johtaa vahvaan kestävään kasvuun ja palauttaa kaupungeille sen keskeisen roolin, joka niillä on pelattavana. Joten me voimme vakuuttaa edustaja Vlasakille, että me tuemme häntä edelleen. Me haluaisimme löytää tehokkaan vastauksen erityisen akuuttiin ongelmaan. Eh, the rapporteur for EPP, eh, Madame... Nyt EPP sitten Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista arvostukseni tehtyä työtä kohtaan. Haluaisin kiittää Vlasakia tästä avoimesta pyynnöstä ja kutsusta, että varjoesittelijät tulevat kunnolla mukaan tähän. Eli erittäin hyvä on tämä varjoesittelijöiden mukaan ottaminen Joo, asiakirjan laadintavaiheessa on hyvä, että jo, jo siinä on tätä osallistumista eikä vasta myöhemmin. Oletamme siis, että kaupunkia kohtava toi, toimintaohjelma on tärkeä asia meille. Mutta muutamia kohtia tähän täytyy lisätä. ja tietää, mikä perusta työlle on. Esittelijä viittaa siinä, että kaupungit otetaan mukaan seuraavalle ohjelmakaudelle. Haluaisin viitata siihen, koska siinä meidän täytyy harkita sitä merkitystä, mikä kaupungeilla on ollut 80 prosenttia väestöstä aluu kaupunkialueilla ja kaupungeissa ja kaupunkialueet tuottavat noin 70-80 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kaupunkialueet ovat suuri liikkeelle paneva voima taloutemme kehityksessä. PK-yritysten lisäksi, josta puhuttiin eilen, niillähän on suurin, tai sellaisia on suurin osa yhtiöstämme. Kaikki tämä on totta. Mutta toisaalta, kuten mietinnöstä tulee esille, on tämä huolestuttava ilmiö, jota täytyy tarkkailla. Ja se on kehityssuunta, joka on siis maalta muutto tänne, tai muuttoliike, joka lisää hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten myöskin nämä ympäristöhaasteet, joita on kaupungissa sinänsä, on kasvavia eroja niin, että kaupunkialueita taantuu, joten tässä on sekä positiivisia että negatiivisia asioita. Viitataan tarpeeseen, että täytyy pitää yllä kumppanuutta maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä. Niin, että saadaan tasapainoista kehitystä aikaan joten on selvää, että täytyy keskittyä prioriteettitavoitteisiin, kuten että lisätään kaupunkialueella asuvien edustavuutta. Ne ovat aliedustettuina tällä hetkellä eri ohjelmissa. Tässä täytyy saada aikaan tuloksia, mutta samaan aikaan täytyy pitää yllä valtavirtaistamisen positiiviset näkökohdat, joita kaupunkien toimimassa käytetään, niin että saadaan integroituja prosesseja aikaan tämä niin kutsuttu alhaalta ylös lähestymistapa. Ja minun näkökulmastani ei pitäisi lähteä vaivalloiseen kaupunkialueiden määrittelyyn. Se pitäisi jättää jäsenvaltioille. Näiden kohti olisikin haluaisin esittää yksityiskohtaisempia kommentteja kollegamme dokumenttiin, kun määritellään soveltamisala, jossa kaupunkien toimihilmaa sovellettaisiin, ei olisi rajoittavaa ottaa se mukaan kohesiopolitiikkaa päinvastoin. Tässä olisi mahdollisuus arvioida tilannetta. Joten olen myös sitä mieltä, että asiakirjan rakenne on hyvä niin, että organisoidaan asiat eri blokkeihin. Ehkäpä kuusi ja seitsemän voitaisiin lisätä kolmeen ja neljään. Kuten sanoin, kaupunkialueista voitaisiin pitää siellä viittaus luokitteluun, joka on edelleenkin validi ja on tuonut positiivisia tuloksia. Nyt jos sitten erotellaan prioriteetteja, olisi oikein, kun otetaan huomioon muiden puhujien puheenvuorot, olisi hyödyllistä ja asianmukaista. ottaa mukaan EU 2020 strategian suuntaviivat, joissa viitataan älykkääseen Eurooppaan, Smart Europe, mutta myös mukaan ottavaan ja kestävään Eurooppaan. Joten sen lisäksi, että puhutaan älykkäästä kasvusta, voisimme puhua mukaan ottavasta ja kestävästä kasvusta. Sitten delegoidusta toimivallasta. Siitä voidaan keskustella. Se on kohta, johon asia, jota täytyisi käsitellä, koska se on väline, joka on olemassa ja sitä on jo testattu. Mutta toimivallan delegoiminen täytyy asettaa harmonisiin kehyksiin, jossa kunnioitetaan monitasoisen hallinnon käsitettä. Sitten sektorivälinen koordinaatio. Olen vakuuttunut, että tätä täytyy jatkaa, koska siinä kuljetetaan integroidun lähestymislavakkaa, jota pitäisi tukea, koska siltä on saatu jo positiivisia tuloksia. Ja sitten lopuksi täysin tuen näitä kaikkia pyrkimyksiä, jotta voidaan yksinkertaistaa menettelyjä. Erityisesti miten paikallisviranomaiset selittävät toimintaansa, koska hyvin usein tämä on aikamoinen rasite, joka estää sen, että rahoitusvälineet ovat täysin tehokkaita. Tämä on hyvä pohja mielestäni, josta voimme jatkaa työtä. Ja toistan ja vahvistan arvostukseni sitä kohtaa, kun esitteli halusi ottaa kaikki varjoesittelijät mukaan täysin. Laper van Nistelrooy, olkaa hyvä. Stuk, ik heb kevon Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Uskon, että asiakirja on erittäin hyvä. Olin itse mukana kuulemisessa, joka järjestettiin asian tiimoilta. Uskon, että tässä on otettu esiin monia mielenkiintoisia kysymyksiä, esimerkiksi niistä välineistä, joita meillä on käytössämme. Pitäisikö meidän pitäytyä olemassa olevaan asiantilaan, vai pitäisikö pyrkiä mainstreaming-ajatteluun pikemminkin? ja EU 2020 strategia. Ehkä nyt olisi aika etsiä uusia välineitä ja kääntyä esimerkiksi Euroopan investointipankin puoleen. Kyse ei pelkästään siitä, että annetaan tukia tai tukiaisia. Täytyy varmistaa, että myöskin uusia investointeja tehdään. Joskus pitää peräänkuuluttaa julkisen ja yksityisen puolen rahoitusta samanaikaisesti. Joskus, jos rahat tulevat pelkästään julkisesta kassasta, niin silloin kyllä infrastruktuuriin voidaan investoida, mutta ehkä nyt voitaisiin mennä vielä askel pidemmälle. Mikäli voitaisiin käyttää hyväksi EIPn instrumentteja ja tätä kautta vahvistaa rahoitusta, niin minun mielestäni meidän täytyy tehdä selkeä valinta. Joko voidaan omaksua se lähestymistapa, joka yleensä on omastu, on, omaksuttu urbaanipuolella, eli tällainen yhteisöläistymistapa, taikka sitten voidaan ottaa tällainen omaksua EIPn oma, omaksuma Asioita täytyy pyrkiä kehittämään. Innovaatioiden unioni on yksi meidän lippulaivojamme. Ja kun puhun nyt fiksuista kaupungeista, smart cities, en tarkoita pelkästään ympäristöystävällisiä, vaan myöskin kestävällä pohjalla toimivia kaupunkeja. Minun mielestäni tätä voitaisiin pitää jonkinlaisena siltana kohti tulevia lippulaiva-aloitteita, joita Eurooppa haluaa ottaa käyttöön. Tämä oli vain pieni kannustava puheenvuoro. Sagedi. Sitten viimeisenä herra Sagedi. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, puhumaan ihan lyhyesti. Ensin onnittelut edustaja Vlasakille. Tämä on loistava työasiakirja. Pari pientä seikkaa sieltä kuitenkin puuttuu, mutta tämä heistelee tietenkin lähinnä omaa näkökantaani. Minusta meidän pitäisi erotella kaupungit läntisessä Euroopassa ja kaupungit itäisessä Euroopassa. Lyhyesti selitän tämän esimerkin kautta. Oman perheeni esimerkin kautta. Perheeni on tehnyt maataloustöitä satoja vuosia ja 50-luvulla kommunismi vei heidän peltonsa karjansa ja koneensa ja he joutuivat muuttamaan kaupunkiin ja niin minä kasvoin kaupungissa. Ero on olemassa, koska kaupungistumisprosessin läntisessä Euroopassa oli luonnollinen prosessi, itäisessä ei. Siis se, miten kaupungit syntyivät, se ei ollut luonnollista kehitystä, vaan jotenkin pakotettua kehitystä. Se on pidettävä mielessä. Toinen asia, joka pitäisi pitää mielessä minun mielestäni tässä, ja se puuttuu, on kaupunkialueiden ja maaseutualueiden yhteys. 80 prosenttia BKTstä syntyy kaupungeissa, mutta tässä keskitytään vain talouteen. Unohdetaan inhimillinen puoli. Kaupungit, joissa voidaan elää, meidän pitää myöskin ymmärtää kaupunkilaisten kantoja, sisällyttää heidän mielipiteensä ja kolme seikkaa tässä pitäisi pitää mielessä. Ensinnäkin ympäristönäkökannat, saastuminen. Edustaja Van Nistelrooy tämän mainitsikin ja hän sanoi, että me emme tarvitse ainoastaan vihreitä kaupunkeja, vaan myöskin älykkäitä kaupunkeja itse asiassa niin, että niissä voidaan elää myös tulevaisuudessa. Meidän pitää puhua siitä, että siellä on terveellisen ruoan puutetta. Terveellistä ruokaa ei kaupungeista enää löydy. Tämä onko totta läntisissä kaupungeissa? Entiset konfliktit molemmilla puolin. Maahanmuutto läntisessä Euroopassa, Unkarissa lähinnä romani väestö aiheuttaa ongelmia. Näihin ongelmiin pitää jollain tapaa puuttua. Me olemme puhuneet paljon siitä, että kaupunkia pitää kehittää ja on puhuttu kannalta, mutta pitäisi miettiä myöskin niiden ihmisten asemaa, jotka haluavat muuttaa kaupungeista pois. Se on lähes mahdotonta, kun ei voi elättää itseään maaseudualueella. Siksi maaseudun kehittämiskysymykset ovat todella tärkeitä. Jos ajatellaan kaupunkien jatkokehittämistä, me tarvitsemme pieniä kyliä. Niissäkin on voitava elää. Meidän on tuettava niitä ja maaseutualuetta. Aluekehitysvaliokunnassa meidän tulisi sanoa, että EU ei pitäisi ainoastaan tehdä jonkinlaisia eleitä maaseutujen suuntaan. Meidän pitää toimia, meidän pitää luoda työpaikkoja pieniin kyliin ja maaseutualueille. Meidän pitää huolehtia koulutusmahdollisuuksista. Pienissä kylissäkin pitäisi olla tarpeellinen infrastruktuuri. Suurkaupunkialueilla elävien lisäksi meidän pitää ajatella niitä, jotka istuvat taajama-alueella. Heillä pitää, heillä pitää olla hyvä mahdollisuus matkustaa kaupunkiin, työhön ja niin edelleen. Joten yhtävedonomaisesti haluaisin sanoa läntisen Euroopan kollegoille, että meidän pitää ymmärtää läntisen ja itäisen Euroopan kaupunkien eroavaisuudet, eikä pitäisi asettaa vastakkain kaupunkia maaseutua. Toivon, Oltrich, että sinun ei tarvitse enää pitää puheenvuoroa. Pyysin, että kaikki lähettävät sinulle minuutti vielä, koska nyt on hyvin tiukka aikataulu. Puoli minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ainoa asia, jonka oikeastaan haluaisin sanoa, on se, että monet seikat, jotka täällä nyt on mainittu, ovat asioita, joita en aivan tarkoituksella maininnut ympäristökysymykset, julkinen liikenne ja muut seikat. Voin todeta vain, että kuulemisenkin yhteydessä, kun puhuttiin näistä smart cities-tyyppisistä kaupungista, niin kaikki nämä asiat ovat kyllä katettuina. Minä aion kyllä ottaa nämä mukaan tekstiini. Olkaa huoleti. Mitä ilmastonmuutokseen tulee ja kaupunkien ympäristöongelmiin, olen samaa mieltä siitä, että kyse on valtavan suuresta ongelmasta. Me haluaisimme, että tällä saralla tehtäisiin paljon enemmän. Mitä tähän pormestarien kokoukseen tulee, kaupunginjohtajan kokoukseen, niin minä tulen tämänkin ottamaan huomioon. Ja kun maaseudusta on kyse, en edes kuvittelekaan, että luotaisiin tässä minkälaista rajaa kaupunkien ja maaseudun välillä – Yhteistyön täytyy olla orgaanista. Ihmiset, jotka asuvat maaseudulla lähellä kaupunkia, toivottavasti ovat ylpeitä kaupungistaan. Ja ihmiset, jotka asuvat kaupungissa, toivottavasti mielellään menevät sitten maaseudulle rentoutumaan. Yhteistyön täytyy olla tästä orgaanista luonteeltaan. Mitä EU 2020 asiakirjaan tulee? En usko, että siitä tarvitsee nyt täällä ryhtyä pitkällisesti keskustelemaan. Jotta strategia voi onnistua, kaikki strategiat mukaan luettuna alueellinen strategia täytyy niivoa yhteen muiden strategioiden kanssa. Kiitoksia. Ilolla jään odottamaan yhteistyötä jatkossa. Minulla on nyt vakava pyyntö teille, koska eilen päätettiin muuttaa esityslistaa niin, että herra D'Angelis voisi esitellä mietintönsä, koska hänen täytyy kerätä junaan, että se olisi ennen Fonseca myös. Eli kolme mietintöä vielä yksi tunti mikä tarkoittaa 20 minuuttia per mietintö. Jos näin ei toimita, niin sitten De Angelisia ei voida, hänen pyyntönsä ei voida, pyyntö voida täyttää. Joten todellakin pyydän, että nyt sitoudutte tähän, että on todellakin lyhyet puheenvuorot, tiiviit, niin että voidaan pitää sillä kiinni. Nyt on sitten Hakaevan viime regi valiokunnassa oli tämä keskustelu. vaan ei pitänyt tarpeellisena esittää jatkokommentteja, joten avaan keskustelun. Jos on tarvetta jatkaa keskustelua, niin, niin olkoon niin, mutta ottakaa huomioon se, että todellakin on tiukka aikataulu. Ymmärrän, että Travahi Husmanovan ei tarvitse enää alustaa, jota voimme siirtää, siirtyä suoraan kääntyä varjoesittelyiden puoleen, jos joku teistä haluaisi jatkaa keskustelua. Sabin Verheyen. Ich werde es nur ganz kurz machen. Ich möchte mich nochmal für die gute Kooperation. Ihan lyhyesti. Ensin kiitokset. Me valmistelimme tätä hyvässä yhteistyössä ja viittaisiin samoihin seikkoihin kuin viimeksi – Kyse ei ole siitä, että kaikki alue- ja paikallishallinto kuormittuu monikielisyydellä. Se olisi todella liikaa, vaan että todella näissä yhteyspisteissä huolehditaan siitä, että on olemassa yksi paikka, josta saadaan kaikki tieto välttämättömillä kielillä. Ja ajateltaisiin, että – oma kieli englanti, josta on tullut maailmanlaajuinen kieli. Tai sitten, ja sitten lisättäisiin vielä sellainen Euroopan maa, jonka kanssa on erityisen paljon yhteyksiä tässä, eikä välttämättä pakotettaisiin, että virallisesti käytettäisiin kolmea kieltä. Kiitoksia lyhyestä puheenvuorosta sitten Jens Geier. Presidentin. Kiitoksia lyhyesti puhu, mutta haluaisin sanoa ensin, että olen iloinen, että voin olla täällä. Usein ovat nämä, tämä toinen valiokunta niin on siinä samaan aikaan ja siksi olen harvoin täällä. Minut asetettiin ryhmäni puolesta varjoesittelijäksi tässä asiassa palveludirektiivissä. Monikielisyys, en ole varma, että Siis olen samaa mieltä tästä käytännöllisyydestä tässä lähestymistavassa, mutta aiheuttaako se ehkä lopulta kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä, koska sitten alkaa loppumaton keskustelu englannista ja monien kielien tarpeellisuudesta. Kunkin elimien viranomaisen täytyy itse päättää, mihin painopisteensä asettaa, jos se haluaa tukea monikielisyyttä, niin se voidaan jättää asioiden luonnollisen kulun varaan. Se ei varmaankaan liity myöskään valiokunnan toimivaltaan, tämä kielikysymys. Muutaman tarkistuksen valmistelen tästä, jotka menevät sitten siihen suuntaan vähän, että mitä takia meillä pitää olla palveludirektiivin toimenpanossa siitä, että se lopulta sitten hyödyttää enemmän kuin haittaa. Saksassa on juuri keskustelu palveludirektiivistä ollut, jossa etu, nimittäin sisämarkkinoiden vapaus, on otettu hyvin äh, vahvasti esille, mutta ihmisten pelot siitä, että voidaanko säilyttää palvelujen laatu, mikä on kaupunkien rooli tässä, josta juuri äsken eri asiayhteydessä puhuimme, kilpailun kasvu, entäs työntekijöiden sosiaalivakuutukset sekä niissä yrityksissä, jotka palveluita tarjoavat tai sitten tarjoavat niitä esimerkiksi kunnissa. Sitten sitten sama palkka samassa paikassa samasta työstä. Tämän haluaisin ottaa esille. kansalaiset täytyy ottaa mukaan, niin että he kokevat, tai jos he kokevat sen, että Eurooppa liittyy sosiaalistandardeiden alentamiseen, niin <coughs> silloin täytyy myös valmistautua siihen, että Euroopan ennustus ei kasva, vaan ihan päinvastoin. Olen sitä mieltä, että että keskitetyt asiointipisteet voivat olla myös työntekijöille hyvä paikka. Ja kuntien roolia ei voi unohtaa. Niille ei täytyy olla liikaa vaatimuksia. Niiden täytyy pystyä sääntelemään se paikan päällä, mikä on kansalaisten osalta hyväksi. Thank you very much. Madam Husmanova, would you like to Rova Husmanova, haluatteko tehdä yhteenvedon? Kiitoksia puheenjohtaja. Toden totta. Voin todeta, että olen äärimmäisen iloinen siitä, että varjoesittelijät ovat nyt esittäneet erittäin arvokkaita, hienoja ehdotuksia. Rova van Heijen muun muassa teki ehdotuksen jonka olen ottanut mukaan kohtaan neljä, jossa viitataan monikielisyyden periaatteisiin ja keskitettyihin toimintapaikkoihin, niitä yhdellä virallisella kielellä voisi asioida. Tämä myöskin nopeuttaa menettelyitä palveluiden tarjoajienkin puolella. Alkuperäisessä versiossa minulla oli mukana tämä ehdotus kyllä, ja myöskin Aron Rouva oli erittäin aktiivinen alkuperäisissä alustavissa keskusteluissa, joten olen hänelle kovin kiitollinen tästä. Herra Ger, joka on varjoesittelijä sosialistiryhmästä. Otan kyllä huomioon kaikki hänen tekemänsä ehdotukset. Toivon, että sitten kun on mahdollisuus esittää uusia ehdotuksia, saamme vahvemman konsolidoidun tekstin. Loppujen lopuksi uskon, että tällainen olisi hyödyksi eurooppalaisille alueille. Nyt jään odottelemaan kollegoiden muutosesityksiä ja olen tässä luottavaisin mielin ja uskon, että loppujen lopuksi teksti tulee olemaan hyvä ja hyväksi kaikille jäsenvaltioille. Deadline. Kiitos. Haluaisin kertoa, että määräaika tarkistuksille on 9. marraskuuta kello kuusi illalla. Silloin voitaisiin äänestää rekissä marraskuun viimeisenä kokouksessa 30. marraskuuta. Sitten kohta 17 esityslistalla, joka on Francisco de Angelixin lausuntoluonnos teollisuuspolitiikasta globalistumisen aikakaudella. Tämä on ensimmäinen keskustelu. Ei täydy tehdä mitään päätöksiä tänään. Herra De Angelis, <coughs> puheenvuoro on teillä. Älkääkä unohtako, että on vielä Konstantin Kreilin mietintö käsiteltävänä. Grazie Presidente. Poi devo farmi perdonare dell'anticipo, quindi sarò, eh, sarò... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että halusin saada aiheeni käsittelyn aikaisemmin. Puhun ihan lyhyesti. Hyvä, että Euroopassa pohditaan teollisuuspolitiikan tulevaisuutta Tällä hetkellä elämme erityisiä aikoja, hankalia aikoja. Elämme kriisissä. Ainakin tämä koskee monia yrityksiä ja sitä kautta monia perheitä. Totta kai me pyrimme voittamaan tämän kriisin ja saman aikaan nopeampaa kehitystä ja parantamaan meidän teollisuusjärjestelmämme kilpailukykyä, palauttamaan sen kilpailukysyiseksi. Sitten tämän valiokunnan työstä. Tällä viikolla tapasin varjoesittelijöitä, joita kiittäisin heidän aktiivisesta yhteistyöstään ja heidän omasta panoksestaan. Ehkä voin lyhyesti esitellä tämän luonnokseni, todella siis ihan lyhyesti – Totta kai kaikki tiedämme, että järkevä teollisuuspolitiikka on politiikka, jonka pitää sopia yleisiin Euroopan tavoitteisiin, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu mukaan lukien. Innovaatiot on totta kai huomioitava, niin kuin globaaleilla markkinoilla on yleensäkin tapana. Erityisesti ajattelemme tässä pk-yrityksiä. Eilenhän keskustelimmekin pk-yritysten asemasta. Ja se todella luo taloutemme selkärangan. Integroitu strategia Euroopan talouden osalta on strategia, jossa on huomioitava pk-yritykset ja kaikkien pienimmät yritykset. Olen pyrkinyt tuomaan esiin sen ajatuksen, että me todella tarvitsemme rakentavaa vuoropuhelua markkinoiden toimijoiden kanssa. Kyse on myöskin siitä, että on turvattava se, että huolehditaan eurooppalaisen strategian toteutumisesta, jonka kautta voidaan parantaa lainansaantimahdollisuuksia. Sitten ajattelisin näitä erinomaisuuden yhtymiä. Me tarvitsemme monia instituutioita saman varjon alle. Meidän on ajateltava myös tuotantoa ja tutkimusta. Yhteistyötä tarvitaan, jotta riittävän hyvin koulutettua työvoimaa on aina tarjolla. Näin ei aina ole tällä hetkellä. Näin siis, jotta yrityksemme voivat säilyä hengissä. Enemmän innovaatiota, siis enemmän tutkimusta, enemmän erinomaisuutta, jotta voimme saada aikaan kasvua. Lisäksi on viitattava siihen, että alueet ja osuuskunnat ovat tärkeitä. Euroopan sosiaalirahasto myös ja kilpailukyvyn puite ohjelmasta on päätetty ja tältä pohjalta voitaisiin tukea alueita paikallisia osuuskuntia, ja niillä voisi olla tässä keskeinen rooli. Toivon, että näitä välineitä ei nyt vain jatketa vuoden 2013 jälkeen, vaan että ne otetaan harmonisoidummin käyttöön, niin että budjettivaroja voidaan myös lisätä. Se on aivan välttämättä tarpeen jotta todella saadaan aikaan kasvua ja kehitystä ja voidaan parantaa työllisyystilannetta. Kiitos. Thank you very much. We now go to... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät Riikka Manner on ensimmäinen. Kiitoksia puheenjohtaja esittelijälle erinomaisesta esityksestä ja erittäin hyvästä yhteistyöstä myös varjoesittelijöiden suuntaan ja aktiivisuudesta sillä saralla. Aivan lyhyesti käyn, käyn neljä pointtia läpi, joita, joita ryhmässä me haluamme painottaa. Ensinnäkin kokonaisuudessaan kokonaisuudessaan mielestäni tämä mietintö on todella tärkeä aivan jo senkin takia, koska oikeastaan koko teollisuuden alat ja tällaiset perinteisen teollisuuden alat ovat todella syvässä murroksessa ja olemme menettäneet sieltä paljon työpaikkoja Euroopankin laajuisesti. Joten sen vuoksi on tärkeää, että, että laitamme panoksia myös sitten tällaiseen uuteen teollisuuteen ja, ja uuden kasvun aloille. On tärkeää, että se huomioidaan tässä. Ensimmäinen asia, jota haluamme painottaa, liittyy tähän klusteriajatteluun, josta, josta raporttori mainitsikin jo, eli on saatava tuotanto ja tutkimus hyvin tiiviiseen yhteistyöhön. Ja on tärkeää, että paikakunnilla rakennetaan hyvä infra nimenomaan tänne klusteriajattelun pohjalta. Toinen asia liittyy luonnonvarojen käyttöön. On hyvin tärkeää, että, että luonnonvarojen ö, käyttöä kestävällä tavalla painotetaan ja myös huomioidaan sen merkitys laajemmin koko alueelle. Kolmantena asiana me haluamme nostaa esille kysymyksen tästä ilmastonmuutoksesta on tärkeää, että ilmastonmuutosta ei nähdä pelkästään uhkana näille alueille, vaan myös mahdollisuutena nimenomaan myös tällaisten erikoisinnovaatioiden osalta. Ja sitten neljäs asia liittyy periferialueisiin ja niiden huomioimiseen. On hyvin tärkeää, että myös näiden alueiden erityispiirteet suhteessa teollisuuspolitiikkaan huomioidaan vahvasti nimenomaan kilpailukyvyn ja, infran osalta. Tässä lyhyesti ja, kiitoksia todellakin jo hyvästä yhteistyöstä tähän saakka. I don't see other En näe muita varjoesittelijöitä, joten Niin Karima, te ette ole varjoesittelijä vai korvaatteko jonkun varjoesittelijän? Merci, madame la présidente. Monsieur... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin esittelijälle. Salin ette, että pyydän anteeksi kollegani Katrin Gressin puolesta, koska hän ei päässyt tänään paikalle. Hän halusi, että tuon terveiseni teille mietintöluonnoksen osalta. Varjo Sentil haluaa kiittää teitä. kiittää teitä siitä, että otatte huomioon ilmastonmuutokset, väestömuutokset, energia-asiat ja alueiden erilaisuuden näiden asioiden suhteen ja myöskin heikommat alueet otatte huomioon. Kaupunkialueet, saarialueet, heikommat alueet, nämä kaikki tarvitsevat tukea. Niin ikään äärialueet, äärimmäiset äärialueet, ne usein unohdetaan. Toivottavasti ne otetaan huomioon tekstin loppuversion toivottavasti tulee tämä mukaan, tai muuten aion tehdä tarkistuksen. Entä sitten toiminnan siirto paikasta toiseen? Kriisin vuoksi yksi ratkaisu on kehittää paikallista toimintaa. Kestävä kehitys, se, että yrityksiä houkutellaan pysymään ilman, että ne siirtyvät muualle, tämä on yksi tapa elvyttää taloutta. Alueella on myöskin merkittävä rooli, kun tarkastellaan teollisuuden tekemistä vihreämmäksi, ympäristö, ympäristö, ympäristöystävällisemmäksi. Infrastruktuurista toteaisin, että niiden täytyy olla sellaisia, että ne eivät käytä liikaa energiaa, eivätkä ne saastuta. Niin ikään pitäisi investoida sellaisille teollisuuden aloille, jotka eivät lisää ilmastonmuutosta, eikä käytä fossiilisia polttoaineita pikemminkin energiatehokkuus asuntojen osalta, teollisissa menettelyissä ja muissa täytyy varmistaa. Täytyy aina käyttää puhdasta teknologiaa ja puhdasta energiaa. Autoteollisuus ja ilmailuala, niitäkin täytyy muuttaa tietotaidon avulla. Työntekijä täytyy kouluttaa Koulutusta tarvitaan, mikäli halutaan teollisuuden puolella saada aikaan rakennemuutoksia. Ja tässä työntekijän koulutus on tärkeässä asemassa. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Very much and for PPP. Kiitoksia. E Gracias, señora presidenta. Eh, básicamente decir eh, que la opinión presentada por el ponente. Minä haluaisin sanoa, että lausuntoluonnos on hyvin tasapuolinen. Ja tietysti meidän pitäisi pystyä sopimaan siitä. Hän keskittyy pk-yrityksiin, kun ne ovat tärkeä osa teollisuutta. Ja hän myös painottaa kohesiopolitiikan aluepolitiikasta, aluepoliittista ulottuvuutta. 90 prosenttia yrityksistä ovat pk-yrityksiä ja ne vastaavat nyt suuresta osasta työllisyyttä. Tällä hetkellä ollaan ratkaisevassa vaiheessa ja De Angelis on ottanut tämän esille. Uudet haasteet, talouskriisi, niiden pitäisi tietysti olla meille kannustena toimia. Sitten on tietysti tämä, tämä piilotettu talous ja sillekin täytyy tehdä jotain. Sitten saarialueet. Ei pitäisi unohtaa niitä, ne pitäisi ottaa mukaan. tässä sitten matkailu? Ja matkailuun liittyvä politiikka, koska se on erityisen tärkeä sektori. Koska se pää matkailukohteet monille matkailijoille on Eurooppa. Ja sillä on suuri merkitys koko talouden kannalta. Ja sitten täytyy ajatella myös kilpailukykyä, kestävyyttä matkailusektorilla myös. Haluaisin onnitella valmistelijaa ja odotan tai äh, esitän pari tarkistusta parantaakseni tekstiä silti. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, haluaisin palata ja kääntyä redansyysiksen puoleen. Haluatteko tehdä yhteenvetokeskustelusta? Grazie molto velocemente. Oikein paljon. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Olen merkinnyt muistiin täällä esitetyt ehdotukset ja kommentit. Ja pyrin edelleen parantamaan tätä omaa tekstiäni, erityisesti joillain aloilla, kun puhuttiin alueiden keskeistä roolista tai resurssien käytöstä tai tietotaidosta, tutkimuksesta ja klustereista – Joten uskoakseni me voimme tehdä loistavaa yhteistyötä hankalina aikoina Euroopan taloudessa. Complete this point and I would like... Hän olisi tämä kohta käsitelty. Määräkä tarkistuksille olisi myöskin 9. marraskuuta kuudelta illalla. Se, mitä voisimme hyväksyä sen ajoissa, ennen kuin ITRE käsittelee omaloiten mietintöä. Eli määräkatarkistukselle 9. marraskuuta 18. Kello 18. Haluaisin nyt siirtyä kohtaan 14, jossa Konstantse Kreel on valmistelijana. Odotamme Rova Kreelia. Hän on tulossa, hän on tulossa. On kävelemässä, etäisyydet ovat pitkiä. Haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja kertoakseni kollegoille, jotka eivät ole sure poliittisia haasteita tässä valiokunnassa. No 17 meitä siinä ovat, joka sure valiokunta perustettiin kesäkuussa tänä vuonna, jotta se valmistelisi parlamentin kannan tulevista rahoitusnäkymistä. Ja sen toimikausi kestää ensi vuoden kesäkuuhun sen valiokunnan siihen mennessä pitäisi saada parlamentin kanta valmiiksi. sitä pitäisi äänestää täysistunnossa juuri kesäkuussa. Poliittisen käsittelevä valiokunta tekee juuri työtä asioiden kanssa, joita pidetään horisontaalisina, jotka liittyvät uusiin rahoitusnäkymiin, mutta tammikuun aikana menemme sitten sektorikohtaisiin äh, kohtiin, tarkoittaen yksittäisiä politiikan lohkoja aloja. Sen vuoksi rikivaliokunnalta tuleva lausunto on hyvin tärkeä. Ja tässähän nyt haluaisin antaa puheenvuoron Konstantse Kreelille, joka tätä asiakirjaa valmistelee meidän valiokunnan puolesta. Konstantse, sinulla on puheenvuoro. ich komme gerade aus dem Schur... Kiitos puheenjohtaja. Tulen juuri poliittisia haasteita käsittelevästä valiokunnasta ja voin todeta jälleen, että ainakin joka toinen puhuja puhuu kohesiopolitiikasta. Ja näistä puhista kukaan ei ole aluekehitysvaliokunnassa, joten se on todella siellä tärkeä aihe, tämä meillekin tärkeä aiheemme. Kyse on suurista rahamääristä. Joka tapauksessa meidän on laadittava tiukka lausunto – jotta voimme vastustaa mahdollisia hyökkäyksiä surevaliokunnassa ja täysistunnossa. En tiedä, sanoitteko puheenjohtaja tämän aikataulusta. Olisin toivonut, että tämä lausunto olisi saanut vähän enemmän aikaa, mutta puheenjohtaja Haukin kanssa olen puhunut ja minulle on tullut sellainen käsitys, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että tämä lausunto hyväksyttäisiin tammikuun loppupuolella, jotta esittelijä Gariga voi työstää sen vielä omaan mietintöönsä niin, että meidän lausuntomme ei tule jäljessä ja sitten valiokunnassa vain äänestettäisiin siitä, mitkä kohdat mahdollisesti hyväksyttäisiin siellä. Joten meillä on kaksi ja puoli kuukautta aikaa, joten aikataulu on tiukka. Joulukuisessa kokouksessa pyrin esittelemään lausuntoluonnoksen ja toivon, että sitä ennen olen jo saanut ryhmistä kommentteja siitä, miten rakentaisimme oma lausuntomme. Johdannon omaisesti mielestäni meidän pitää ottaa esiin melko monet aiheet tässä lausunnossa, mutta – Teknisesti tämä on hankalaa, kun lausunto voi olla vain tietyn mittainen, joten ensimmäisessä lausunnossa otan vain hyvin lyhyesti aiheita esiin. Ehkä voin sitten itsekin jo heti tehdä tarkistuksia, jotta nämä yksittäiset seikat voidaan tuoda esiin selkeämmin. Esimerkki. Olisi hyvä puhua prioriteeteista tässä lausunnossa. Jos luonnoksessa sanon, että meidän on tuettava tutkimusta, niin se vaatii perustelut ja myöskin selvitykset siitä, mitä oikeastaan haluamme tehdä. vastaavan muutosesityksen kautta voin sitten tuoda tämän kannan julki. Sitten itse aiheesta. Toivon, että kollegat voivat olla myös avuksi omien kantojensa kautta – kaikki tiedätte, että kohesiopolitiikka tällä rahoituskaudella 348 miljardia euroa suuri osuus EUn budjetista. Tiedätte myös, että kohesiopolitiikka uudessa Lissabonin sopimuksessa on saanut selkeästi voimakkaamman aseman kuin ennen – Sosiaalisen ja taloudellisen kohesion lisäksi puhutaan nyt enemmän alueellisesta kohesiosta. Meillä on osittain yhteispäätösmahdollisuus seuraavalla tukikaudella. Ja myös EU 2020-strategiassa EUn kohesiopolitiikalla on tärkeä rooli. Tämän päivän poliittisia haasteita käsittelevän valiokunnan kokouksessa oli asiakirja – jota haluaisin siteerata, kun kyse on budjetista vuoden 2013 jälkeen. Tällä hetkellä vuoden 2010 budjetissa 123 miljardia euroa. Ja toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, ja tätä pitäisi nyt ajatella, että 500 miljoonaa kansalaista suunnilleen Euroopan unionissa – 246 euroa vuosittain siitä, että nämä kansalaiset juuri voivat elää rauhallisissa, turvallisissa oloissa demokraattisessa valtiossa, jossa kunnioitetaan perusihmisoikeuksia sosiaalisessa markkinataloudessa, jonka sosiaalimalli on ainutlaatuinen maailmassa ja voi hyötyä siitä, että voi yksinkertaisesti matkustaa – voi opiskella ja asua missä tahtoo täällä Euroopan unionissa, että voi nauttia yhteisistä sisämarkkinoista ja että voi nauttia siitä, että ponnistellaan yhteisesti kuluttajien puolesta myös. 260 euroa me haluamme kohesiopolitiikkaa vuoden 2013 jälkeen myös sellaista politiikkaa, jolla on järkevä budjetti. Jos ajatellaan EUn 2020-strategiaa, niin hienoa se, mutta kun puhutaan älykkäästä, kestävästä ja mikä se olikaan, osallistavasta taloudesta, niin me olemme siellä kolmannessa kategoriassa, mutta eikö kohesiopolitiikka ole myös älykästä ja kestävää politiikkaa omalta osaltaan? Tämän viesti meidän pitäisi selkeästi tuoda esiin, koska ei voida ajatella, että budjetissa jotenkin meidät laitetaan syrjään, sanotaan, että me haluamme mieluummin älykästä tai kestävää politiikkaa ja kohesiopolitiikkaa voidaan leikata budjetista ja annetaan mieluummin noille kahdelle muulle alalle rahaa. Selkeää pitää, selkeästi pitää nyt sanoa, että kohesiopolitiikassa käytetään varoja tutkimuksen ja kehityspolitiikan energiatehokkuuteen, annetaan enemmän kuin yksittäisiin ohjelmiin, joita EUn budjetissa on käytössä. Minä haluan tätä sinänsä muuttaa, koska kohesiopolitiikkahan on alueiden politiikkaa tässä yhteydessä. Kun lähdemme kohesiobudjetissa sille linjalle, että voidaan eri alueiden välille tämä jako, niin alueet jäävät syrjään. Meidän pitää todella huolehtia siitä, että alueet myös voivat ratkaista, mitä rahoilla voidaan tehdä. Jäsenvaltioille on selkeästi sanottava, ja tietenkin myös alueille, että ei voida mitenkään ajatella edes talous- ja rahakriisin aikana, että voidaan leikata ja säästää kohesiopolitiikassa, että alueet muita väyliä käyttäen voivat saada enemmän helpommin rahaa alueiden kehittämiseen. Tämä meidän pitää hyvin selkeästi sanoa. Jos katsomme taulukkoa <coughs> jakoa tällä hetkellä, niin kohesiopolitiikka näkyy 271 aluetta, paljon tavoite ykkösalueita, tavoite kakkosalueita, mutta jos ajatellaan Eurostatin lukuja vuodelta 2007, niin – tilanne on muuttunut selkeästi. Meidän pitäisi katsoa nyt myös tuoreimpia lukua ja mielellään, mutta vuoden 2007 kartan pohjalta voidaan sanoa, että tavoite ykkösalueet vähenevät vuoden 2013 jälkeen ja lykkääntyvät uusiin, siirtyvät uusiin jäsenvaltioihin. Ja jos otettaisiin huomioon joidenkin jäsenvaltioiden vaatimukset ja keskitettäisiin kaikki varat tavoite ykkösalueisiin, niin merkittävät osat vanhasta EUsta jäisivät ilman kohesiopolitiikan tukea. Kyse ei ole ainoastaan vanhojen jäsenvaltioiden asemasta. Tämä koskee myös uusia jäsenvaltioita. Jos ajatellaan Maltaa tai Sloveniaa, niin 2007 lukujen mukaan nämä maat putoisivat jo kokonaan tuen ulkopuolelle, joten meidän pitää selkeästi sanoa, että kun nykykategorioista puhutaan, niin sekä tavoite 1 että tavoite 2 alueetta tarvitaan, jotta koko Euroopan unioni voi olla kohesiopolitiikassa mukana. Kohesiopolitiikkahan ei tarkoita sitä, että tuetaan kaikkein heikommassa asemassa olevia alueita, vaan meidän pitää myöskin taistella niitä ongelmia vastaan, joita meillä EU:ssa on suuret erot on saatava pienemmiksi. Tämä ei tarkoita sitä, että jotenkin joidenkin tasoa korotetaan, vaan kyllä kehitystä pitää olla muuallakin Euroopan unionissa. Tämä on välttämätöntä taloudellista, mutta myöskin sosiaaliselta kannalta. Ja uskoakseni ne, jotka sanovat, että solidarisuus kulkee vain yhteen suuntaan, Kyllä solidaarisuuden täytyy toimijakseen kulkea useampaan suuntaan. Jos katsomme sitä, mitä prioriteetteja haluamme tukea, niin päätöslauselmassamme, joka nyt on hyväksytty, olemme jo sanoneet jotain, ja tämä on varmaankin minimi, joka ainakin on kirjattava tähän lausuntoon. Kestävä talouden kasvu – ottaen huomioon myönteiset vaikutukset työmarkkinoihin, lisää työllisyyttä, parempia työpaikkoja. Mm, nämä ovat kaikkein tärkeimpiä prioriteetteja. Moderni infrastruktuuri kuuluu mukaan, se on ihan järkevä, ymmärrettävä. Infrastruktuurilla ajattelen sekä liikennettä tässä, että esimerkiksi vesi- jätevesihuoltoa, viestintää, myös energia-alaa. Uskoakseni infrastruktuurin alla voidaan käsitellä näitä kaikkia aiheita. Uusissa jäsenvaltioissa tarve on varmasti selkeästi suurempaa kuin vanhassa jäsenvaltiossa ja olisi mukavaa, jos kollegatkin voisivat puhua täällä valiokunnassa siitä, pitäisikö nyt puhua enemmän kohesiorahastosta ja sanoa, että kohesiorahaston kautta tuetaan infrastruktuuria vai sanotaanko ei. myös aluekehitysrahaston kautta. No, nämä ovat niitä kysymyksiä, joita meidän pitää pohtia, kun otamme kantaa poliittisia haasteita käsittelevän valiokunnan työhön. Kiistatta varmasti tutkimus, kehitys, teknologian kehittäminen ovat tärkeitä aiheita ja haluaisin sanoa, että tässä pitäisi puhua juuri sellaisesta tutkimuksesta, joka on lähinnä elinkeinoelämää niin, että – yhteistyö toimii yritysten kanssa. Näin ajattelen erityisesti, että voimme tukea pk-yrityksiä, jotka eivät niinkään voi huolehtia suuresta tutkimuskapasiteetista. Tämä olkoon yksi painopistealue. Jos ajatellaan alueellista politiikkaa, me tämä tarkoittaa myös sitä, että todella on tärkeää se, että alueilla päätetään – mitä suuntausta tuetaan, millä painopistealueella jotain tuetaan. Ja tämä on muuta kuin tutkimuksen puiteohjelma. Siellä vallitseja tuleekin antaa vallit aivan erilaisten ajatusten siitä, mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä sellaista, mitä jäsenvaltiot yksin eivät voi hoitaa. Tämä on ihan erilainen lähestymistapa kuin se, kun me sanomme, että me haluamme tukea alueilla tutkimusta innovaatioita. Tämän painopistealueen yhteydessä meille on tärkeää se, että otamme esiin myös kaikki koulutukseen liittyvät kysymykset. Lähtien koulusta, ei nyt niin, että me haluamme puuttua jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta että annetaan tukea sille, että Peruskoulutustakin voi parantaa. Ensiaskeleisiin lähdettiin tällä tukikaudella ja tätä ulottuvuutta tulisi vahvistaa. Lisäksi siirtyä ammattikoulutuksen ja jatkaa täydennyskoulutuksen suuntaan. Väestökehitys on näkyvissä, se on selvää, ja tämä elinikäinen oppiminen ajatuksena pitää vielä voimakkaammin sisällyttää kohesiopolitiikkaan. Minun mielestäni Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kun haluamme, että yritykset mielellään toimivat alueillamme. Kaisiopolitiikan kautta vastustamme köyhyyttä. Me käyttöön ohjelmia, jotka helpottavat integroitumista työmarkkinoille. Näin myöskin Euroopan sosiaalirahasto – ankkuroidaan Euroopan kohesiopolitiikan varjon alle. Meidän täytyy selkeästi sanoa, että me vaadimme, että Euroopan sosiaalirahasto on pidettävä kohesiopolitiikassa mukana niin, että se näkyy paremmin ja kaikilla alueilla on helpompi pääsy siihen, mutta osana kohesiopolitiikkaa siis ehdottomasti ehdottomasti. Aivan kuten meidän tulisi pyrkiä siihen, että maaseudun kehittäminen otetaan huomioon, että maaseudun kehittämisrahasto myös tulee kohesiopolitiikan varjan alle. Ja tällä on rahoitusvaikutuksia. Jos nämä järkevästi yhdistetään, niin Euroopan aluekehitysrahaston osalta voidaan hoitaa asioita tehokkaammin tai jopa saada aikaan säästöjä. Joten tässä on varmasti tilaa joustavuudelle rahoituksen osalta, kun neuvotellaan budjetista vuoden 2013 jälkeen. Jos maaseudun kehitystoimet toteutuvat tehokkaammin, voimme päästä siihen, mihin pyrimme tällä ohjelmointikaudella. Nimittäin, että keskitetään aluerahasto integroitun kaupunkikehitykseen ja niin alueisiin, jotka ovat kaupunkien lähellä. Varmasti voidaan tukea kestävää kehitystä kaupungeissa – taloudellinen, kestävä ja sosiaalinen puoli huomioiden. Mielestäni tässä on vielä paljon hyviä mahdollisuuksia käyttää varoja tehokkaammin kuin tähän mennessä. Minulle ei nyt viimeinen prioriteetti, mutta tärkeää. Se nyt vai jäi tähän viimeiseksi. Meidän pitäisi parlamenttina toimia sen puolesta, että rajat ylittävä yhteistyö, missä muodossa sitten se esiintyykään. Emme puhu ainoastaan rajojen lähellä tehtävästä yhteistyöstä, vaan alueiden välisestä yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken ja makroalueet. Myös budjetista pitäisi nähdä se, että me pidämme tätä tärkeämpänä asiana. Vaikka selkeää on, että kohesiopolitiikka sinänsä jo tuo eurooppalaista lisäarvoa. Kohesiopolitiikan sisällä rajat ylittävä yhteistyö vielä erityisesti tuo esiin sen, että näin luomme eurooppalaista lisäarvoa. Tämä ainoastaan 2,5 prosenttia rajat ylittävälle yhteistyölle on todella asia, jota meidän pitäisi pohtia. Voimmeko me sen hyväksyä? Meidän tulisi samalla pohtia sitä, miten pitkälle olemme valmiita menemään. Onko todella niin, että lausuntoon kirjaamme sen, mitä me toivomme, minkälaista budjettia me toivomme. Minä lähtisin siitä, että se ei missään tapauksessa voi olla pienempi kuin tähän mennessä – lähtien 350 miljardista eurosta. Meidän pitää katsoa, miten kun otetaan kaikki tekijät huomioon, miten tuo lasketaan parhaalla mahdollisella tapaa. Minä en yhtään tiedä, miltä budjetti lopulta tulee näyttämään, mutta missään nimessään voi hyväksyä myöskään pienempää prosenttilukua. Meidän täytyy nyt todella toimia sen edestä, että minimi, jonka voimme hyväksyä sen, mikä, ole, mikä on nyt käytössä. Tarvitsemme tässä älykkäitä ehdotuksia. Toivoisin, että valiokunta voisi tehdä ehdotuksia juuri tämän rahoituksen alalla. Ja minä haluaisin tietää, onko teillä ajatuksia siitä, että vaikka sanoisimme, että tämä tai tuo, mikä nyt rahoitetaan kohesiopolitiikan piiristä. Tulevaisuudessa ehkä olisi ennenkin jäsenvaltioiden toimintaa tai muista ohjelmista rahoitettavaa työtä. Pitäisi katsoa, onko tällainen mahdollisuus. Minä olen vielä mitään keksinyt, muuten olisin heti tehnyt tällaisen ehdotuksen. Ehkä kollegat keksivät tässä jotain. selkeästi, kuten jo aluksi sanoin, meidän on huolehdittava siitä, että budjettia ei esitetä alakohtaisesti. Uskoakseni olemme tässä yhtä mieltä. Vaikka totta kai kohesio politiikka ja budjettisyistä tämä on selkeästi lausunnossa esitettävä. Totta kai on vastattava haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, väestönmuutos – energiansaannin turvaaminen. Ei pidä esittää, että muuten näitä asioita ei hoideta. Monia aiheita varten on monia ajatuksia. Liikennepoliitikot esimerkiksi mielellään haluaisivat liikennerahaston suhtautuisin hyvin varovasti siihen, edistäisikö tämä todella sitä, mitä me täällä käsittelemme. Tämän verran nyt prioriteeteista. Mielestäni lausunnossa tulisi siis selkeästi puhua tulevista rajoitusnäkymistä. Monia hyviä syitä tähän on ja kirjaan ne vielä seitsemän vuotta mielestäni hyvä mittainen kausi, mitä tulee jäsenvaltioiden ja alueiden suunnitteluvarmuuteen, että siihen, miten voidaan reagoida tiettyihin makrotaloudellisiin prosesseihin. Muutama vuosi niihin hankkeisiin menee ja kokemuksen pohjalta sanoisin, että seitsemän vuotta on sopiva aika. Kaksi kertaa viisi vuotta on ollut ehdotuksena, eli jatkettaisiin kautta kymmenen vuoteen. En tiedä, onko tässä toivottu vaikutus, että todella tehdään väliajan tarkistelu, onnistuisiko se? Koska se tarkoittaisi esimerkiksi kohesiopolitiikan osalta, että viisi vuotta on vain varmaa ja sitten on neuvoteltava uudestaan, budjettia ei ole lyöty lukkoon. Ja tämä olisi todella aitoa keski puolivälin arviointia. Silloin on sitä mieltä, että viisi vuotta ei riitä. Tai sitten sanotaan, että aitoa tällaista puolivälin arviointia ei kuitenkaan ole, joten puhutaan kymmenestä vuodesta – Kymmenen vuotta on kuitenkin mielestäni melko pitkä aika. Asioiden muuttuessa kymmenen vuotta on kyllä hyvin pitkä aika huolehtia myös joustavuudesta, joten olen kyllä sitä mieltä, että seitsemän vuotta voisi olla kultainen keskitie. Lausunnossa puhuisin myöskin säännöistä siitä, miten kohesiorahaston varoja hallinnoidaan yksinkertaiset avoimet säännöt, mahdollisesti niin, että harmonisoidaan mahdollisuuksien mukaan suurien muiden EUn ohjelmien kanssa. Olen juuri kuullutkin, että poliittisia haasteita käsittelevässä valiokunnassakin pohditaan sitä, että voitaisiin ottaa käyttöön sataprosenttinen hankkeiden projektien rahoittaminen. Olemme varmasti samaa mieltä siitä, että se ei ole järkevää, vaan yhteisrahoitus olisi meistä parempi. Muistan ihan varhaiset rakennepolitiikan ajat. prosenttisia rahan lahjoituksia EUlta hankkeille ja silloin syntyi todella sellaisia hankkeita, jotka eivät ole mitenkään kestäviä, eivät ehkä myöskään tarpeen. Näiltä ajoilta – syntyy sellaisia rakennelmia esimerkiksi, jotka ottavat joen yli, vaikka sille ei mitään tarvetta ole, joten yhteisrahoituksen kautta myöskin selkeästi osoitetaan, että nämä hankkeet ovat alueiden mielestä tarpeen ja järkeviä. Samalla, jos ajattelemme, että elämme talouskriisin aikaa ja yhteisrahoitus joidenkin kunnan kumppaneiden osalta on hyvin hankala, niin voitaisiin ehkä pohtia sitä, voitaisiinko tietyin ehdoin ottaa käyttöön pientä joustoa. Uskoakseni meidän pitäisi myöskin ottaa kantaa siihen, mitä rahoitusvälineitä tulevaisuudessa on kohesiopolitiikassa. Yleensä siis ja miten pitkälti voitaisiin pohtia myös lainojen käyttöä, jotta rahoista saataisiin myöskin suurempi vaikutus. Tähän pitäisi ottaa kantaa ja katso nyt kelloa ja lopetan vihdoin puheeni. Toivon, että muut ryhmät ovat voimakkaasti tässä työssä mukana, jotta että saamme tiukan lausunnon poliittisia asteita käsittelevän valiokuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Tämä osoittaa, että olet jo hyvin ajatellut tämän asian läpi ja hyvin edistynyt, mikä on hyvä uutinen meille, koska mitä nopeammin tämä lausunto pystytään antamaan, niin se parempi. Nyt tässä mietin, että haluavatko varjoesittelijät puheenvuoroja. Rovarikka Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle erittäin perustavan laatuisesta esittelystä. On hyvin helppo yhtyä esittelijän näihin näkemyksiin. Mielestäni pitää olla hyvin, hyvin selkeänä esille ja tuoda esille se, että ainoa tavoitteemme on se, että pidämme vähintäänkin nykyisen kaltaisen rahoituksen tason myös tulevilla, tulevissa kehyksissä. On myös erittäin tärkeää, että, että käsittelemme tässä mietinnössä lähinnä näitä, näitä kysymyksiä, mitkä, mitkä, mihin olemme keskittyneet myös tuossa Sureen valiokunnassa, jossa myös itse olen mukana. Eli lähinnä tämä lisäarvo, mitä koheesiopolitiikalla on antaa, ja toisekseen se, se erittäin vahva linkki EU 2020-ohjelmaan, koska on hyvin selvästi tässä valiokunnassa nähtävissä, että sitä tullaan, tullaan hyvin vahvasti painottamaan. Itse en pidä sitä mustavalkoisesta ajattelutavasta, jota joissakin äh, puheenvuoroissa tuolla surevaliokunnassa on esiintynyt hyvinkin paljon, eli että koetaan, että koheesiopolitiikka on pelkkää solidaarisuutta, jota se ei nimenomaan ole. Äh, meidän, meidän tulee nähdä myös se erittäin voimakas linkki tähän EU 2020-ohjelmaan. Ja jos ajatellaan esimerkiksi luonnonvaroja, innovaatioita, tutkimusta, pitkälti ne lähtevät alueelta. Ja jo nytten me olemme hyvin paljon koheesiopolitiikan kautta pystyneet edistämään tutkimusta ja kehitystä myöskin. Eli en missään nimessä allekirjoita sitä, että ainoastaan tutkimukseen ja kehitykseen tähän yksi A-otsakkeeseen satsaamalla ja rahoitusta lisäämällä pystyisimme saavuttamaan EU 2020 tavoitteita, vaan nimenomaan pystymme paremmin sen saavuttamaan, kun kytkemme sen laaja-alaisemmin ja otamme vahvasti huomioon myös koheesiopolitiikan roolin siinä. On tärkeää, että, että tavoite yksi tavoite kaksi alueet edelleenkin säilyvät jollain tasolla ja että pystymme tekemään Euroopan laajuista kohesio- ja rakennepolitiikkaa myöskin jatkossa. Jos ajatellaan tätä lisäarvoa, niin täytyy myös ottaa huomioon se, että että koheesiopolitiikan kautta me todellakin luomme sitä näkyvää lisäarvoa myös kansalaisille, koska kansalaiset kuitenkin konkreettisesti pystyvät havaitsemaan omissa kunnissaan, kaupungeissaan niitä projekteja, joita me EU-tasolla olemme pystyneet sinne luomaan. Eli myös, myös tämä aspekti on, on tärkeä huomioida. Sitten jos ajatellaan kansallistamista, kohesiopolitiikan kansallistamista, joka on myös joissakin keskustelun noussut esille, minun mielestä tämä ja ryhmän mielestä tämä pitää ehdottomasti ehdottomasti estää. On tärkeää, että näinkin perustavanlaatuinen politiikan ala ja tärkeä politiikan ala edelleenkin pysyy eurooppalaisena hyvin laajamittaisessa vaikutus, vaikutuksessa. Sitten tästä ESRstä ja maaseudun kehittämisen rahastosta puhuttaessa myös meidän ryhmämme näkökanta on se, että ESR tulee säilyttää hyvin tiivissä yhteydessä koheesiopolitiikkaan. jos ajatellaan maaseudun kehittämistä, niin olisi tärkeää, että, että löytäisimme sellaisen toimintamallin, jolla koheesiopolitiikkaa ja, ja maaseudun kehittämisen yhteys saataisiin käytännössä huomattavasti toimivammaksi Eli se on, se on hyvin, hyvin tärkeää. Sitten jos puhutaan liikennerahastoista tai muista erillistä rahastoista, emme myöskään missään nimessä kannata, että tällaisia lähdettäisiin luomaan, koska se omalta osaltaan ei tule ainakaan yksinkertaistamaan ja, ja tekemään selkeämmäksi sitten kokonaisuudessaan tätä kohesiopolitiikan rahoitusta. Ää, rahoituskaudesta, rahoituskauden pituudesta puhuttaessa Ehdottomasti myös itse olen sitä mieltä, että seitsemän vuotta olisi paras vaihtoehto. Viisi vuotta on aivan liian lyhyt aika, jos ajatellaan ohjelmien toimeenpanoa, ja sitten toisaalta viisi, äh, viisi plus 5 vuotta, niin, niin olen aivan samoilla linjoilla kuin mitä esittelijä esitti, esitti tämän välikäyden tarkastelun osalta, että kuinka se käytännössä tulisi toimimaan. Eli, eli näen kyllä, että seitsemän vuotta olisi myös meidän valiokunnan kannalta varmasti paras vaihtoehto. Äh, tässä oikeastaan lyhyesti, lyhyesti kommentteja ja todellakin haluamme olla hyvin tiiviisti myös mukana tässä työssä. On tärkeää, että meidän valiokunta antaa tämän lausunnon tähän työhön. François Alfonsi. C'était François Alfonsi. Merci Madame la Présidente. Euh, effectivement, nous allons devoir travailler sur un rapport très important dans des délais courts Kiitoksia esittelijälle. Voin puhua aivan lyhyesti vain. On erittäin tärkeää meidänkin kannaltamme pohtia näitä kysymyksiä syvällisemminkin. Yleinen keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä on erittäin tärkeä unionin tulevaisuuden kannalta ja sen kapasiteetin kannalta, joka unionilla on parantaa kansalaisten hyvinvointia. Täällä on esitetty useita lähtökohtia keskustelua varten. Me haluaisimme esittää seuraavan ehdotuksen. Solidarisuus ei ole pelkästään sitä, että jaetaan rikkautta. Eurooppa, joka keskittyy tiettyihin alueisiin kysymyksiin, esimerkiksi Lontoa, Pariisi, Berliini, yhteyksien luomiseen ja muuhun ei tässä pidä unohtaa muita alueita samalla kun toiminta jonkin alueen hyväksi. Minimi kohesio vähintäänkin eurooppalaisten alueiden välillä on vielä jäänyt tavoittamatta. Pariisi, Frankfurt ovat ihan erilaisia kuin esimerkiksi Bulgaria maaseutu. Kuitenkin on samalla mantereella ja samassa unionissa. Meillä on edelleenkin valtavasti tarpeita osoittaa solidarisuutta Se varmistamiseksi, että että alueet voivat taloudenkin kannalta kehittyä. Tämän tarvitaan vielä pitkä aika, ennen kuin politiikkaa tuo tällaisia tuloksia. Tässä voidaan sitten myöskin kysymys tavoitteista. Katsotaanko, että mikäli on maita, joiden BKT ei enää ole 75 prosentin alla yhteisön keskiarvosta, voidaanko silloin katsoa, että kohesioon on päästy? Onko silloin päästy johdonmukaiseen yhtenäiseen Eurooppaan, vai pitäisikö silloin muuttaa lähestymistapaa. Määritelmä voisi olla tämä välikategoria herkässä tilanteessa oleva alue esimerkiksi voisi edelleenkin saada tukea, jotta se pääsisi lähemmäksi eurooppalaisia standardeja. Täten voitaisiin tukea alueella asuvia kansalaisia ja alueen vaurautta. Voidaan myöskin esittää kysymys resursseista. Kohesiopolitiikka tietystikin puhuu sen puolesta, että unionilla pitäisi olla omat euh, varat, enemmän kuin mikään muu asia. Prosentti BKTstä per asukas Voisi olla yksi tapa jakaa rikkautta tai vaurautta niille, joilla on arkaluonto heikompi asema, esimerkiksi maanviljelijöille. Euroopan talouden toiminnan tasapainottamisessa on hyvin paljon kysymyksiä, jotka liittyvät toissijaisuusperiaatteeseen. Jäsenvaltiot itsenäisesti eivät voi yksin ratkaista kaikkia ongelmia ja löytää ratkaisuja. Tämä keskustelu on tästä ikuisuuskeskustelua. Tietystikin meidän täytyy valita hyvin, tehdä hyviä valintoja, mikäli otan käyttää esimerkiksi varoja. Meidän täytyy pohtia esimerkiksi hiilidioksidiveroa, tämän tyyppisiä toimia, ilman että tästä syntyy ylimääräisiä kustannuksia sinänsä. Tämä on yksi tapa saada Euroopalle pysyvät omat varat ja entä sitten Tobin vero tai vero? Tämä olisi ehkä parempi tapa toimia kuin muut välineet, joita joskus komissiokin on ehdottanut luettelonomaisesti. Uskon, että meidän täytyy pitää kiinni siitä, että tarvitsemme verotuksellisia keinoja, jotka auttaisivat meitä pääsemään haluamme tuloksiin tulevaisuudessa, rouva puheenjohtaja. Nyt jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, miten tämä työ etenee ja tietystikin haluamme antaa oman panoksemme siihen. Ja pyydän anteeksi vielä, että uudelleen mainitsen tärkeän asian, eli rajat yhteistyön. Tämä on erittäin tärkeä kehityksen lähde Euroopan ja kansalaisten kannalta katsottuna. Usein juuri ajalta, jolloin rajata muodostuivat ennen Eurooppaa siis. Usein havaittiin, kuinka paljon tuhlausta esiintyi. Esimerkiksi ei yhteistä sairaalan rajalla, taikka sitten on kaksi lentokenttä, yksi rajan toisella puolella ja yksi toisella puolella. Tämä on valtava tuhlausta. Nyt on todellakin ajattelemisen tarvetta, miten voitaisiin taloudenkin kannalta toimintaa teho, tehostaa kansallisen kannalta katsottuna. Sean Kelly, olkaa Firstly, I'd like to compliment the uh, rapporteur. I thought an Haluan kehua esittelijää ensin. Hän antoi erittäin hyvän yhteenvedon siitä, missä ollaan, mihin ehkä pitää mennä. Ja on hyvin vaikea löytää mitään puutteita näissä laajoissa periaatteissa, joita hän hahmotteli. Ja täytyy keskustella asioista nopeasti. Jotkut asiat, joita hän otti esille, tulevat esille myös Sancho Smithin mietinnössä. Hän otti ensin esille tämän, nämä erot, mitä eri tavoitteisiin laitetaan rahaa. 39 miljardia tavoite 2, noin 16 prosenttia, ja vain 7,5 tavoite kolmoselle miljardia, mikä on 2,5 prosenttia. tässä kun yritetään saada eurooppalaismielisyyttä luotua, niin nämä luvut täytyy ottaa huomioon. Ja esittelijä kun otti esille Robert myöskin, että puuttuu näkyvyyttä kansalaisten keskuudessa ja jopa toimielinten piirissä niistä eduista, joita Euroopassa, no, siitä, mitä Euroopassa on tapahtunut. Ihmiset, jotka itse asiassa saavat hyötyä Euroopan rahastoista, jotka ovat jopa töissä EU-ssa, eivät tiedä näitä etuja. Joten tässä täytyy todellakin myydä tätä asiaa. Ja tätä asiaa täytyy käsitellä, koska on liikaa kielteisyyttä Tietysti negatiiviset asiat aina myyvät paremmin esimerkiksi tiedotusvälineiden piirissä kuin positiivisesti, joten tätä täytyy käsitellä paljon vahvemmin kuin aiemmin tätä asiaa. Sitten kaksi muuta näkökohtaa. Omat varat. Olen iloinen, että tätä keskustelua on käydä yhä enemmän, koska neuvostolla todella varmaankin on vastalauseita, mutta niitä täytyy lisätä huomattavasti ja tehdä jotain päätöksiä koska jos omat varat saadaan hyväksyttyä, niin se muuttaisi täysin koko EUn rahoituksen ja mahdollisuudet, joita siitä tulisi luomaan lisäarvoa kautta Euroopan lisääntyisivät. Eli keskustelua ja myyntityötä täytyy paljon tehdä, jotta nämä asiat saadaan läpi. Ja sitten lopulta. 5, 6, 7 vuotta. Minä pitäisin seitsemää parimpana, parhaimpana enkä ole vakuuttunut mikään muu olisi parempi. Ja tästä tämän haluan esittelin tietävän. Elisabeth Schröter. Kiitoksia. Sitten Elisabeth Schröter. So, zunächst vielen Dank. Ähm, Kiitos paljon, Konstanze, Ensinnäkin hyvästä aloituksesta. Tässä on työtä tehtävänä paljon ja Varmasti on tärkeää, että tämä lausunto tulee myös koko pakettiin, kokonaispakettiin, joka on edessämme. Meidän tulisi tarkkaan nyt harkita sitä, missä meidän pitää olla tiukkana myös suure-valiokunnan suuntaan ja budjettivaliokunnan suuntaan. Ja ajattelisin, että tässä on nyt tämä aika ja prioriteetit, eurooppalainen lisäarvo – ja se kysymys, missä mielestämme rahoituksen rajat ovat ja tämän plus kaksi ja nämä kysymykset, sehän on myöskin tärkeä, mutta näiden kysymysten lisäksi meidän pitäisi myös pohtia sitä, pitäisikö myöskin toteutuminen, täytäntöönpano ottaa jotenkin huomioon. Me olemme kuulleet, että valvontakysymyksistä tulee nyt myös yhteisiä. Tätä pitäisi pohtia, koska miten voimme etukäteen vielä harkita, missä kohdin tämä asia tulisi esiin, jos ei tällaisessa lausunnossa. Se on tärkeää muissakin yhteyksissä. Toisaalta Tässäkin tulee esiin tämä kysymys, mitä tehdään, kun rahoja ei käytetäkään. Ne siirretään toisaalle budjetissa ja käytetään toisaalla. Tähän meidän pitäisi ottaa kantaa. Nämä ovat sellaisia kohtia, joihin emme voi sisällön osalta ottaa lopullista kantaa, mutta tärkeitä ne ovat. Keskittyminen, se on tärkeää, mutta tärkeää myös se, että rahoja ei käytetä – sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat ristiriidassa muun politiikan kanssa. Se on meille vihreille tärkeä seikka. Kiitos. Thank you. Would anybody else like to... Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Niin, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamne președinte. Aș vrea doar să adaug câteva cuvinte pentru că... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olisin vain lisätä muutaman pikkuseikan. Rova Greel esitti nyt valitsevat ongelmat erittäin tyhjentävästi. Hän viittasi muun muassa kohesiopolitiikan lisäarvoon. Lisäarvo on myöskin tulevaisuudessa. Meidän täytyy nähdäkseni jatkaa tätä politiikkaa. Se on täysin vääjäämätöntä. Jotta pääsemme tähän tavoitteeseen, me tarvitsemme kunnollisen, riittävän talousarvion ja varman tulonlähteen tätä työtä varten. Siksi Nähdäkseni meidän täytyy käydä keskustelua, jonka kautta pääsemme kunnolliseen tasapainoon. Niitä voimme ottaa huomioon kaikki tulevaisuudessa. Haluamme tavoitteet esimerkiksi kestävä kehitys kaupunkialueilla ja myöskin maaseudulla, koska kohesiopolitiikan tehtävänähän on aina muistaa myös maaseudun tarpeita. Meidän ei pidä unohtaa myöskään infrastruktuureja. Tutkimus ja innovaatiot ovat tässä suhteessa äärimmäisen tärkeitä niin ikään, kun tarkastellaan talouden elpymistä. Mikä olisi sitten optimaalinen ohjelmakausi? Sanoisin, että seitsemän vuotta. Ja myöskin 2020 strategia täytyy ottaa mukaan. Very much. Anybody else? Kiitoksia. Oliko muita? Ehkäpä lisäisin kaksi pientä näkökohtaa mietintöön. Ymmärrykseni on se, että tässä mietinnössä ei tarvitse esitellä koko visiota tulevasta politiikasta, täytyisi mieluumminkin asemoida sitä politiikkaa. Siinä asiassa, kun ajatellaan tulevaa budjettia, ei pelkästään rahastojen osalta, vaan budjetti ymmärrettynä politiikkalohkoon, joita täytyy toteuttaa, jotta voidaan saavuttaa tavoitteemme. Ja tässä yhteydessä pitäisi olla hyvin voimakkaita, kun näytetään, että mikä politiikkoilla on lisäarvo saavutettavana. Ja pitäisi myös olla hyvin tiukkana siinä, että politiikat tarjoavat mekanismi saada aikaan tuloksia, koeteltuja ja testattuja mekanismeja, joita voidaan ottaa mukaan kaikille hallinnon tasoille ja saada aikaan sitä mitä Eurooppa todellakin tarvitsee, jotta saadaan elämänlaatua parannettua tulevina vuosina ja vastattua näihin haasteisiin. Ja mielestäni on myös hyvin tärkeää se, mitä täällä mainittiinkin, että pitäisi reagoida myös tiettyihin ideoihin, kuten ajoitus seuraaville rahoitusnäkymille tai mittasuhteet budjetissa. Että re- olisi visio budjetista, tai että se jo on osana kohesiopolitiikkaa, mutta että miten kohesiopolitiikka voi olla tehokasti, jos se on hyvin sijoitettu budjettiin, ei pelkästään määrärahojen jakamisen mielessä ja rahoitusallokaation mielessä, vaan myöskin budjetin rakenteen mielessä, koska jos rakenne on sopusoinnissa Eurooppa 2020 mielessä. Sitten jos on niitä, jotka tekevät vihreitä älykästä ja sitten peri, puh, pääasiassa tätä sosiaalista, niin sitten me meillä ei ole hyvä tunne siitä. Pitäisi olla vastaan tätä tällaista suoraa 2020 tavoitteiden siirtämistä eh, budjetin rakenteeseen, koska monet politiikkalohdot antavat panoksensa kaikkiin tavoitteisiin, että ei yksilöidä tavoitteita politiikkoihin. Näitä yleisiä kommentteja vaan esitän tässä ja niitä pitäisi ottaa myös tähän mietintöön mukaan. Ja yksi haaste myös teille, koska jotenkin kollegoiden kanssa keskusteltiinkin tästä aiemmin, että mitä itse asiassa on pöydällä ajatellen rahoitusnäkymiä, mikä on se aikamäärä, 5, 5 plus 5, mutta mikä sitten seitsemän näyttää jo haehtuneen ilmaan, koska ilmeisesti meidän politiikkamme toteutuisi parhaiten seitsemän vuoden periodilla. Ehkä se pitää tuoda takaisin keskusteluun, mutta en tiedä miten menestyksekäitä siinä voidaan olla. Ehkäpä täytyy valmistaa myös toiseksi paras vaihtoehto, joka varmastikin on 5 plus 5 eikä 5. 5 plus 5 voi tuoda tietysti kaksinkertaisesti viiden ongelmat, eli ei se välttämättä ole ratkaisu. Tätä pitäisi todellakin käsitellä vakavasti äh, lausunnossamme myös. Haluaisin pyytää myös kaikkia kollegoita, koska tämä on yksi perustavanlaatuisista lausunnoista valiokunnallemme jos ajatellaan tulevaisuuttakin, niin niin, että ei pelkästään tueta ja auttaa esittelijämme, vaan tehdään myös kaikki ryhmät, poliittiset ryhmät tekevät yhteistyötä, että sitten ei ole ongelmaa siinä, että miten yksilöidään poliittiset intressimme myöskin tässä mietinnössä. Konstantin se valmistelee, mutta regi valiokunnan mietintö se on ja erityisen tärkeä, joten Haluaisin pyytää teitä todellakin tekemään läheistä yhteistyötä. Ja välittämään näkemyksen hyvin selkeästi. Tänään ei voida päättää määräajoista, koska ei tiedetä tarkkaan asiaa, mutta pyrimme siihen, että hyväksytään se tammikuun kokouksen aikana. Eli aikaa ei sitten kuitenkaan jää niin paljon. Eli kaikki on aika kiireellistä työn suhteen. Niin, ja. I didn't react for the... Uh, Halusin vain äh, vastata, koska en tosin kuunnellut, mitä sanot, mutta poliittisena päätöksenä Tämä poliittinen päätös siitä, haluammeko tehdä päätöksen ennen suuren valiokunnan kokousta vai vasta sen jälkeen koska silloin se menee ensi vuodelle, koska kohesio ja solidaarisuus täytyy hoitaa kuntoon, joten halutaanko tämä hoitaa ennen vai jälkikäteen? Mikä olisi parempi poliittisesti? Reagoida jälkikäteen vai esittää ensin oma näkemys? Tämä päätös meidän täytyy tehdä. I'm sorry, Elizabeth Schröter and then Elisabeth Elizabeth Schröter sitten Constance Krell. Niin, Janin esittämä kysymys on hyvin tärkeä. Minä sanoisin, että meidän pitäisi pyrkiä keskustelemaan mahdollisimman pitkälle täällä valiokunnassa, mutta sitten odottaisimme surevaliokunnassa käytävää keskustelua, jotta voimme esittää omia tarkistuksiamme, jos se on tarpeen ennen äänestystä. Eli meillä olisi jo kanta meidän toiveistamme keskeisissä kysymyksissä. Ja juuri ennen äänestystämme käydään keskustelu suuressa. Näemme muiden kannat, erityisesti budjettivaliokunnan. Monet sieltä voivat tuolta meidän ajatuksiamme ja sitten meillä olisi ehkä hyvä mahdollisuus ehkä suullisten tarkistusten tai kompromissien kautta – saada tulos meidän valiokunnassa ja sitten esittää tätä lausuntoa eteenpäin. En tiedä. Konstantse. Konstantse. Also meine Idee ist... Minun ajatukseni olisi myöskin, että käymme intensiivistä keskustelua valiokunnassa. Tätähän on valmisteltu joulukuulle nähdäkseni. Ja sitten Tämä keskustelu meillä on sitten jo taustalla, ja täällä välillä on saatu suurevaliokunnan luonnos, mutta me silti voimme kuulla vielä, mitä suurevaliokunnassa puhutaan. Minulla on todellakin sellainen mielikuva, että tässä parlamentissa jokainen tulee omalta alueeltaan ja kaikilla on vähintäänkin tieto yhdestä hankkeesta omalla alueella, niin tämä on jo hyvä. Mutta mitä johtopäätöksiä tästä voidaan tehdä? nämä ovat hieman hämmentäviä joskus. Meidän täytyy kiinnittää tähän huomiota ja sitten katsoa, muotoutuuko tuossa valiokunnassa sitten jonkinlainen ajatus tai joitakin ajatuksia, johon täytyy vastata. Käykö tämä vai eikö käy? Esimerkiksi 100 prosenttia tämä keskustelu on minua hieman jo hämmentänyt. Ja, ja sitten vielä ennen äänestystä voin esittelijänä esittää suullisia tarkistuksia vielä. Ehkä voimme käyttää ajan vielä hyväksemme, ottaaksemme huomioon ja reagoidaksemme tiettyyn kehitykseen, jota suurvalikossa on tapahtunut. Mikäli on tarpeen, niin näin voidaan tehdä. Minun mielestä tämä olisi hyvä lähestymistapa. Uh, Minun ajatukseni on, että parempi vaikuttaa kuin reagoida. Kokemukseni on myös se, että sekä komissiosta että parlamentista, että jos, jos jotakin on jo pöydällä, niin on hyvin vaikea sitä enää muuttaa. Joten milloin, milloin vaikutetaan? Tietysti vaikutetaan. Eh, esittelimme tai esittelijän mielipiteeseen suurevaliokunnassa, jos siellä ota, pidämme puheenvuoroja. Lähetän myös kirjeen tiedoksenne, toivottavasti huomenna, Jotta Haukille kaikista dokumenteista, joita olemme laatineet tähän mennessä. Eli he tietävät, että olemme olleet mukana keskustelussa jo kuukausien ajan tulevaisuudesta ja nähdään sitten, kun Konstantse Krell esittelee mietintönsä joulukuussa, nähdään sitten keskustelusta, että miten nopeasti voidaan edetä ja milloin voidaan olla valmiita ja sitten sopusuunnassa sen kanssa, mitä Schröter sanoi, että sudelta voidaan vaatia päivämäärä, mikä Regina meille on hyväksi päivämääränä. Eli voidaan yrittää vaikuttaa suurivaliokunnan aikatauluun. Eli Elle Konstantse, haluatko lisätä jotain? Tämän myötä päättäisi tämän kohdan käsittelyn, mikä tarkoittaa, että voimme mennä lounaalle ja niin, ja Ihan lyhyt ilmoitusasia, joka on tärkeä valiokuntamme kannalta. Meidän kannattaa osallistua kuulemiseen, jonka suurenvaliokunta järjestää. Kolmas osa kokouksesta on omistettu kohesiolle. Tämä järjestetään 28. päivä muistaakseni, 29. päivä marraskuuta. Asiantuntijoiden joukossa on mukaan luettuna herra Barka, mutta myöskin Sapir, joka on ensimmäisessä osassa kuulemista asiantuntijana mukana. Se olisi erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen tilaisuus, mikä meitä kuulemaan näitä asiantuntijoita. Olen kuullut komission kollegoilta, että parlamentin parlamentista niin aika hyvä ehdotus on komissiolta ja komissio on siis ottanut huomioon se, mitä parlamentissa on sanottu, niin meillä on aika hyvä tässä